Um, Hyvät kollegat, voisinko ehdottaa, että aloitamme, olemme hiukan myöhässä jo, ja minulle juuri kerrottiin, että meillä on tulkkaus ainoastaan varttia yli viiteen, koska tulkeet tarvitaan budjettineuvotteluihin komission ja neuvoston kanssa. Se on toki tärkeää, mutta tämä tarkoittaa sitä, että meillä on lähes kaksi tuntia vähemmän kuin oli suunniteltu. Edustaja Alfano, joka ei ole nyt paikalla, on pyytänyt lisättävän kohtaa esityslistalle, joka liittyy Itali- maahanmuuttajiin, siirtolaisiin Italiaan. Eh, ehdottaisin, että laitetaan se ensi esityslistalle, koska meillä ei ole aikaa. Siirrytään heti eteenpäin. Vielä jotain, Claude. Anteeksi, tuohon edustaja Alfanon kohtaan, voitaisiinko siinä siitä puhua koordinaattoreiden kokouksessa maanantaina. Koordinaattoreiden kokouksessa maanantaina sopisi sitä mielestäni käsitellä. Onko jollain vastalauseita, mutta täällä ei ole koordinaattoreita tällä hetkellä. Erittäin hienosti sujuu kaikki, kun ei ole ketään paikalla. No niin, voimme edetä esityslistalla kohtaan kolme tiivimmän yhteistyön täytäntöönpano avio- ja asumuseroon sovellettavan lain alalla. Muistatte ehkä, että emme päässeet jäsenvaltioiden kesken sopuun ja sitten siirrettiin vahvistettuun yhteistyöhön. Onko edustaja Gebhardt? Ai siellä. Hyvä. Anna teille puheenvuoron heti. Olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Paljon kiitoksia siitä, että tämä kohta voidaan käsitellä tänään. Tämä on tärkeä kysymys, josta meidän on päätettävä. Kyse on ihmisten päivittäisestä elämästä. Ihmisten, jotka haluavat erota ja joskus kohtaavat valtavia ongelmia, jotta löydetään sopiva, sovellettava laki tai tuomari. Kansainvälisiä aviopareja on yhä enemmän Eurooppa – yhtenäistyy tässäkin mielessä, joten yhä useammin on tällaisia kahden kansalaisuuden pareja, jotka haluavat erota. Mehän pyrimme siihen, että muutettaisiin direktiiviä, jossa näitä asioita käsitellään valitettavasti. Ministerineuvostossa ei kuitenkaan päästy yksimielisyyteen ja tiedätte, että Lissabonin sopimuksen kautta on nyt välttämätöntä – saada oikeusministereiden yksimielinen päätös, ja se ei ollut mahdollista. Sitten saatiin sellainen ajatus, jota parlamentti kesäkuussa puolsi, että ensimmäistä kertaa tällä alalla lähdetään tiivistetyn yhteistyön käyttöön. Tämä on menettely, jota me emme pidä niin hyvänä välttämättä parlamentaarikkoina, mutta koska se tarkoittaa sitä, että tästä tulee enempi hallitusten välinen asia. Kuitenkin suosittelen valiokunnalle ja parlamentti puosi tätä täysistunnossa kesäkuussa, että tällainen menettely nyt kuitenkin hyväksyttäisiin, koska me haluamme ratkaisuja ihmisille. Emme voi tehdä toimielin kiista kysymystä tästä aiheesta. Siksi sanoimme, että hyvä on. Me voimme tukea tuota ja neuvostolta saatiin myös vakuutus, että Euroopan parlamentti kuullaan näissä neuvotteluissa. Se oli meille tärkeää. Sen jälkeen, kun neuvosto teki ehdotuksensa, komissio ja parlamentti tukivat ja Euroopan komissio ehdotti sen jälkeen tekstin ja minun on sanottava, että olen myönteisesti yllättynyt. Tai en nyt ehkä yllättynyt, mutta suhtaudun kuitenkin myönteisesti siihen, että suuri osa niistä asioista, joita 2007-2008 halusimme edistää parlamentissa, ovat komission ajankohtaisessa tuoreessa ehdotuksessa. Erityisesti mitä tulee suhteen heikomman osapuolen tukemiseen, suojelemiseen. Tämä oli meille silloin aikoinaan erityisen tärkeä kysymys. Euroopan komissio on ottanut tämän huomioon. Ja jos nyt oikein arvioin asiaa, niin tämä on kysymys, johon on suhtauduttu myönteisesti ministerineuvostossa myös. Myönteinen asia siis, josta voimme nyt sanoa, että hyvä meidän tekemästämme työstä nähdään nyt jäljet tässä. Se on otettu huomioon 13, 14, 15 Jönnösan kappaleissa tämä nähdään, että tuomarit tai viranomaiset, jotka päätöksiä tekevät, pitävät myöskin silmällä sitä, että monemmat osapuolet todella saavat kunnolla tietoa siitä, minkä oikeuden mukaan avioero tapahtuu. Tässä ei siis tarvita mitään suurempia muutosesityksiä. Tarkistukset, joita minä esitän, liittyvät lähinnä asioihin, joita voidaan esittää selvemmin, saada oikeusvarmuutta enemmän, erityisesti mitä tulee siihen, missä järjestyksessä valitaan oikeus, jota noudatetaan, tai miten määritellään esimerkiksi vakinainen asuinpaikka, mitä tämä varsinaisesti tarkoittaa, tai miten syrjimättömyys on keskeisessä roolissa siinä, mitä me teemme. Minun puoleltani siis kaikkiaan on vain kahdeksan tarkistusta. Yksi pikku ongelma, nimittäin neuvosto haluaa tehdä nyt oikein nopeasti työtä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy hyvin nopeasti tehdä työtä omassa valiokunnassamme. Siksi haluaisin nyt aivan erityisesti kiittää kollegoita, varjoesittelijöitä siitä, että varjoesittelijät myös lähtevät ripeään työhön. Tarkistukset tein ensin englanniksi, jotta voimme varjoesittelijöiden kokouksessakin keskustella näistä aiheista, koska tarkistusten määräaika on asetettava ylihuomiseen, jotta 29. marraskuuta voimme äänestää, koska jurivaliokunta, joka on vastuussa, äänestää jo toinen joulukuuta. Ja jos haluamme meidän kantamme kuuluviin, meidän täytyy hyvin nopeasti näin toimia. Hienoa, että olin aikaisemmin jo valmistelijana, siksi en tarvinnut niin paljon aikaa tähän kuin muut, jotka eivät ehkä ole tutustuneet tähän aiheeseen niin perinpohjaisesti aikaisemmin. Hyvä myös, että Euroopan komissio on sisällyttänyt tekstiinsä niin paljon meidän kannoistamme. Minä haluaisin ja tämä on tärkeää mielestäni kiittää myöskin sihteeristä erittäin hyvästä työstä. Ja odotan todella mielenkiinnolla, mitä kollegat, varjoesittelijät ja muut haluavat tästä aiheesta sanoa. Kiitos oikein paljon. Haluaako joku käyttää puheenvuoron? Edustaja Angelilli, pyydän kaikkia kollegoita. Tämä ei ole ihan reilua, kun en pyytänyt teitä ennen kuin aloititte puheenvuoron, mutta pyydän kaikkia puhumaan ihan lyhyesti, koska meillä on hyvin vähän aikaa. Mielestäni ei ole reilua, jos joudumme käsittelemään esityslistan viimeisiä kohtia pelkästään englanniksi, joten todella toivon, että voimme saada tämän päätöksen ennen vartia yli viiden. Grazie presidente, sarò brevissima. Kiitoksia puheenjohtaja hyvin lyhyesti. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä ja olen aivan yhtä mieltä hänen kanssaan. Minäkin suhtaudun hyvin myönteisesti komission ehdotukseen. Erityisesti ottaen huomioon tämän heikomman osapuolen puolustaminen, on aivan selvää, että komissio ottaa nyt tämän asianmukaisesti huomioon. Haluaisin esittää vain kaksi kommenttia. Ensinnäkin eh, voi olla, että pitäisi täsmentää vielä paremmin, eh, korostaa vielä lisää alaikäisten suojaa. Tarkoitan tässä tilannetta, jossa on puolisoiden välinen selkkaus ja on, ollaan menossa avioeroon tai asumus, eroon ja kun tässä tilanteessa on myös alaikäisiä. Ja tähän liittyy artikla 24 perusoikeuskirjasta. Siinä käsitellään nimenomaan alaikäisten suojaa. Tätä olisi siis korostettava. Sitten haluaisin vielä todeta, että olisi ehkä mainittava mahdollisuus vedota sovitteluelimeen niin, että voitaisiin ratkaista mahdolliset avioeroa tai asumiseroa koskevat erimielisyydet sovittelu esiteltäisiin yhtenä mahdollisuutena, rauhanomaisena mahdollisuutena päästä eteenpäin ja voitaisiin viitata vuoden 2008 direktiivi numero 52, jossa juuri säädellään siviili- ja kauppa-asioiden sovittelusta ja siinä myös otetaan huomioon tämä välittämistoiminta ja sovittelumahdollisuus perheoikeuden alalla. Tämän asian halusin tuoda tietoon ja toivon, että esittelijä ottaa sen huomioon. Lähetän hänelle tarkistusehdotuksen tästä asiasta. Kiitoksia. Uh, Kiitos. Edustaja Hemmans komissiosta. Onko hän paikalla? Haluatteko käyttää puheenvuoron? Edustaja Keller ensin. thank you very much. Kiitos oikein paljon. Kiitokset esittelijälle. Minulla olisi kysymys, asia, jota yksinkertaisesti en oikein ymmärrä. Ehkä te voitte selittää, että ehkä komissio avioliiton purkamisen ehdot. Tämä on hyvin epäselvää minulle. Ja sitten vielä kiinteistökysymys. Tämä liittyy avioerokysymyksiin tarkkaan. Olisi ratkaisevan tärkeää tietää vähän, mihin suuntaan tämä menee omaisuuden osalta, jotta tiedetään enemmän tai vähemmän, mitä voimme omaisuuden osalta tässä odottaa. Onko muita kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Ei, eikä komissiosta ketään. Oikein hyvä. Olen ryhmäni varjoesittelijä. Voin yksinkertaisesti sanoa, että tuen linjaa. Ne tuskin lähdemme tarkistuksia esittämään ehkä yhden tai kaksi vain vahvistaaksemme teidän linjamme. Tämä säästää näin aikaa. Esittelijälle vielä puheenvuoro, jos haluatte loppupuheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos paljon huoltajuuskysymykset, Bryssel 3a vai mikä sen nimi onkaan, siellä ne hoidetaan. Siksi tämä ei oikeastaan liity suoraan siihen, mutta johdantosan kappaleessa ehkä voitaisiin ottaa huomioon tämä sovittelukysymys. Edistäjä, edustaja Angelilli, olen aivan samaa mieltä siitä, että tällainen viittaus voitaisiin ottaa esiin. Jos voisitte valmistella sen suuntaisen tarkistuksen, ei varmaan ole mitään syytä olla tukematta sellaista ajatusta, koska avioerotapauksissa pitää juuri ajatella heikommassa asemassa olevia, erityisesti lapsia tässä yhteydessä totta kai. Sitähän tarkoitinkin, kun puhuttiin heikomman suojelemisesta. Avioliitossa ei ainoastaan siis kumppaneista heikommassa asemassa oleva. Mitä tämä tarkoittaa elatusvelvollisuuden ja huoltajuuskysymysten osalta? hyvä varmasti laittaa tuollainen viittaus sinne mukaan johdantosan kappaleena, näin olettaisin. Ei sitä mielestäni sinne artikloihin voida laittaa, koska se on tietenkin ihan eri kysymys kuin se, mistä nyt puhumme, mutta periaatteessa tuo ajatus voitaisiin ottaa sinne mukaan. Se on mielestäni ihan hyvä ajatus. Edustaja Kellerin kysymys. En ihan ymmärtänyt, mitä halusitte tietää, siksi en voi nyt oikein teille vastata. Haluatteko esittää kysymyksen uudestaan vai voisitteko hän hoitaa kahdenvälisesti? Kysymys oli, miksi ei ole otettu avioliiton purkamiskysymystä mukaan? Okay, this will be done bilaterally. Thank you very much. The, uh, we... kysymys voidaan hoitaa kahdenvälisesti varmasti toinen. Seuraavana kohta neljä. Pyytäisin kaikkia esittelijöitä, jotka puhuvat ja jäseniä myös, jotta voisimme käsitellä koko esityslistan. Toivoisin, että esittelijät alustavat kolmen minuutin ajan ja jäsenet puhuvat vain minuutin kerrallaan ja katsotaan, miten pitkälle päästään. Seuraava esityslista on kohta kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja ydinturvallisuuden edistämistä Euroopan unionissa. EUn CBRN toimintasuunnitelma. Esittelijä Gomes, ehkä Tuohon edelliseen kohtaan pitäisi vielä toistaa, että määräaika tarkistusten jättämiselle on ylihuomenna ja äänestys 29. päivä. Edustaja Gomez. Kiitos puheenjohtaja. Tämä teksti, joka teillä on edessänne, on teksti, johon on tehty noin 123 tarkistusta. Minä esittelijänä vastaan 41 noista 123 ja nämä liittyvät omiin yhteyksiini asiantuntijoiden kanssa ja virastojen kanssa ja myöskin tulokset tulivat Portugalissa järjestämästäni kuulemistilaisuudesta. Se ehkä maa, jossa on kaikkein tiukimmat säännöt, mitä tulee tällaisten ydinalan säteilybiologisten tai kemiallisten iskujen riski. Ei se pahin ole myöskään. Oli hyvin mielenkiintoista huomata, että vaikka ja minulla oli kaikki asiantuntijat, asiantuntijavirastot mukana tuossa kuulemistilaisuudessa ja oli mielenkiintoista huomata, että kaikki tiesivät toimintasuunnitelmasta. Kuten tiedätte, toimintasuunnitelma hyväksyttiin neuvostossa vuosi sitten ja sitä tulisi toimeenpanna, tai olisi pitänyt tule, toimeenpanna heinäkuusta lähtien. Kaikki virastot Portugalissa olivat hyvin tietoisia, jotkut olivat jopa mukana laatimassa toimintasuunnitelmia, mutta samalla on myönnettävä, että kukaan ei oikeastaan täytäntöönpannut eikä tämä varmaankaan ole pahin tilanne, jos katsotte mitä muissa jäsenvaltioissa tehdään tällä hetkellä. Tietenkin on tiedettävä, että sellaiset riskit, joita nyt kohtaamme, ajatellaan luonnonkatastrofeja tai muita, kuten tuo Unkarin myrkyllinen liete tai terroristihyökkäykset. Vähän aikaa sitten näimme ongelman näiden pakettien kanssa, joita lähetettiin ympäriinsä. Siellä oli vaarallisia aineita. Tämä ei ole mitenkään matalan riskin tilanne ja meidän maidemme tulee valmistautua. Komission rooli on tässä ratkaisevan tärkeä. Tämän mietinnön tarkoituksena on vahvistaa kapasiteettia, säätelymahdollisuuksia komissiossa, että voidaan auttaa jäsenvaltioita. Jäsenvaltiot ovat eri tavoin valmistautuneita, mutta kapasiteettia voidaan varmasti lisätä. En puhu liian pitkään, mutta yksi tärkeä johtopäätös, jonka tein julkisen kuulemisen jälkeen omassa maassani, on se, että ehdottomasti tarvitaan kansallisen tason viranomainen, joka on vastuussa kaikista virastoista, tiedustelusta, terveysosaston, siviilisuojelu. Tietenkin hyviä osastoja voi olla paljon, mutta jos kukaan ei koordinoi niitä, ei huolehdi sitä, että tieto kulkee, niin tämä ei toimi. Minä haluaisin kiittää kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia minä voin hyväksyä useimmat, koska ne todella lisäävät, tuovat lisäarvoa tähän mietintöön. Eivätkä ne ole mitenkään ristiriidassa sen kanssa, mitä minä olen ehdottanut. Pari, ei nyt ihan konfliktikohtaa, mutta mutta varjoesittelijöiden kanssa kun kohtasimme, oli pari tällaista arkalua, toista hankalaa kysymystä. Varmasti voimme vielä hieno säätää tätä kielikysymystä. Tuskin se on liian hankala, kun olemme pitkälti samalla aaltopituudella. Puheenjohtaja yrittää keskeyttää. Siksi esitin kompromissia jatkaa esittelijä. Meidän on pohdittava sitä, kuka maksaa kustannukset, kun korvataan vaarallisia aineita – kemiallisia aineita muilla aineilla, kun se on teknisesti ja tieteellisesti mahdollista. Olen muotoillut sellaisen esityksen, joka ei ole yhtä radikaali kuin alkuperäinen ehdotuksen ja toivon, että se sopii paremmin kollegoille, joille se aiheutti ongelmia. Kiitos oikein paljon. Äänestys järjestetään 25. marraskuuta ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa kaksi puheenvuoropyöntöä edustaja Alvaro Brons ja sitten muutama muu. Edustaja Alvaro, pyydän, että puhutte vain minuutin verran. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos Anna. Puhun Cecilia Wikströmin nimissä. Hän on Alden varjoesittelijä. Hänen lentonsa viivästyi eikä hän valitettavasti pääse paikalle, joten esitän hänen kantojaan tästä asiakokonaisuudesta. Haluaisin vain sanoa tämän tarkistuksena Anna ja Cecilia ovat varmasti puhuneet tästä jo. Halutaan huolehtia siitä, että otetaan huomioon nykyriski, muuten hukataan rahaa, lääketieteellisiä varoja, resursseja ja niin edelleen. Ei siis lähdetä puuttumaan riskeihin muuta kuin sopivalla tapaa. Cecilia haluaa tarkemmat tarkistukset, joiden mukaan komissio huolehtii siitä, että kansalaisvapauksia ja oikeuksia ei tallota, kun huolehditaan turvallisuudesta. Varmasti Cecilia ajallaan voi palata neuvottelemaan kompromisseista Anna Komesin kanssa. Tässä yhteydessä vain kiitos työstänne. Selvä, kiitos. Nyt viisi puheenvuoropyyntöä. Edustaja Bronson seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos. Potentiaalinen Ongelma voi olla, että terroristit käyttäisivät kemiallisia, biologisia säteilyjä ydinalan tuotteita. Tämä on potentiaalinen uhka nyt ja komissio omassa asiakirjassaan on todennut, että monia ongelmia kohtaavat ne terroristit, jotka haluavat käyttää näitä aineita. Niitä ei voida noin vain menestyksekkäästi käyttää. Komissio ja muut aina haluavat kuitenkin lisätä EUn toimivaltaa – ja luoda lisää toimielimiä tai lisää työtehtäviä olemassa oleville. Esittelijä on pahoillaan siitä, että neuvosto on vesittänyt suositusten sitovaa muotoa. Ajatellaan, että ei pitäisi olla ainoastaan siviilipuolella, vaan sotilaspuolella myös. Vaikka onkin sanottu, että tällainen hyökkäys olisi hankalasti järjestettävissä, esittelijä on sitä mieltä, että tällaiset mahdolliset terroristiuhat ovat suuri uhka kansalaisille. Potentiaalisiin uhkiin voitaisiin varmasti vastata vain niin, että jäsenvaltiot vaihtavat keskenään tiedustelutietoa, ei niin, että luodaan ylikansallisia koneistoja, jotka lähinnä vain käyttävät rahaa. Kiitos. Kiitos. Edustaja Busutil. Kiitos. Haluaisin puhua varjoesittelijämme nimissä, Agnes Hankesin nimissä – Onnittelisin esittelijää ja sanoisin, että laajalti tuemme hänen lähestymiskantaansa. Mekin olemme sitä mieltä, että CBRN-riskit ovat globaaleja ja vaativat EUn tason vastausta. Olemme siis hyvin pitkälti hänen kanssaan samoilla linjoilla. Tämä on melko laaja-alainen mietintö. Joitain rajallisia kysymyksiä pitäisi vielä pohtia. Tarkistuksia on tehty, mutta on hyvä, että esittelijä on valmis nyt pohtimaan kompromisseja, kompromissitarkistuksia, jotka sopisivat kaikille puolueryhmille. Päätän puheenvuoron ja tähän kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Tällä välin ministeri de Klerk on tullut tänne Belgian puheenjohtajavaltion nimissä puhumaan. Toivon, että sallitte, että kaksi viimeistä puhujaa voi puhua tässä yhteydessä. Sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Pyydän puhumaan ihan lyhyesti Dios de Mera ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös herra ministerille läsnäolosta. Tämä CBRN toimintaohjelman kaksi tahoinen, toisaalta ketä vastaan ja toisaalta ketä varten. Terroristi-iskuja, katastrofeja, luonnonkatastrofeja ja pandemioita varten tästä pyritään suojeutumaan ja tarkoituksena on suojella, havaita ja löytää ratkaisuja ja suunnitella ratkaisuvaihtoehtoja tällaisiin tilanteisiin. Olen tehnyt kahdeksan tarkistusehdotusta ja haluaisin onnitella Anaa. Se on erittäin, hän on tehnyt erittäin hyvää työtä. Minun tarkistukseni niin tarkoituksena on, on kehitellä ja, ja täydentää tätä, tätä, mietintä, tätä lausuntoa. Haluaisin puuttua erityisesti siihen, minkä tyyppisiä toimia voidaan pitää tor- terrorismitoimina tai niitä edistävinä toimina ja toisaalta pyritään välttämään päällekkäisyys ja, ja tiettyjen kemikaalien käyttö liittyen myös REACH-asetukseen. Meillä on aika vähän aikaa, mutta enkä tule käyttämään yli 20 sekuntia. Lopuksi koordinointitehtävät, jotka kuuluvat EUlle. Puheenjohtaja keskeyttää. Niiden tarkoituksena on suojella kansalaisia ja nämä tehtävät kuuluvat jäsenvaltioille. Edustaja Myllä. Thank you, uh, chair. Kiitos, puheenjohtaja. Keskeistä tässä on, ja olen tehnyt monta tarkistusta tähän aiheeseen, mielestäni komission koordinoiva rooli terrorismin vastaisessa toiminnassa. Neuvosto tekee yhteistyötä, komissiolla on tietty vastuunsa. Meidän mielestämme parlamentti voi valvoa komissiota ja siksi meidän pitäisi painottaa yhä enemmän komissiota kuin mitä tässä ehdotuksessa on tehty, koska sitähän komissiota parlamentti voi toimissaan valvoa. Kiitos. Mm, selvä. Yksi minuutti. Niin, halusin vain vastata puheenvuoroihin. Nyt ei ole ehdotettu mitään uusia toimielimiä. On tosin ehdotettu, että komissiolle annetaan toimivaltaa, että komissiolla voisi olla säätelevä, koordinoiva rooli. Tämä on työtä, jota todella on koordinoitava. Tämä koskee pelastuspalveluita ja sotilaspuolta. Armeijapuolella on paljon tietoa siitä, miten toimitaan iskun yhteydessä. Riski ei ole mitenkään matala, kuten viime aikojen tapahtumat ovat osoittaneet. Siksi todella meidän on investoitava. Investoimme myöskin siihen, että tämä parlamentti voi demokraattisesti valvoa komissiota ja neuvoston yksiköitä, jotka toimivat tällä alalla. Kiitos. Anteeksi puheenjohtaja, pahoittelen. Mutta minun on sanottava, että täysin tuen Amnesty Internationalin juuri kirjoittamaa kirjettä puheenjohtajallemme jossa on kyse tämän valiokunnan seurannasta, kun puhutaan palautussopimusten valvonnasta puheenjohtaja. Tästä puhutaan varmasti koordinaattoreiden kokouksesta. Kiitos kaikille myöskin siitä, että puhuitte lyhyesti. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja seksuaalinen riisto sekä lapsipornografia. Puitepäätöksen kumoaminen vuodelta 2004. On mukava, että voin toivottaa tervetulleeksi ministerin, joka tuli erityisesti tätä aihetta varten. Ensin lyhyesti puheenvuoro esittelijälle, edustaja Angelilille. Olkaa hyvä. Presidente, ringrazio ovviamente la... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän Belgian puheenjohtajavaltiota ja erityisesti ministeri de Klerke, joka näin ystävällisesti on tullut tänne kertomaan neuvoston töistä koskien direktiiviä, joka käsitteli lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, seksuaalista riistaa, jolla, jolla vuoden 2004 direktiivi muutetaan. Tiedän, että neuvosto on tehnyt paljon työtä. Neuvosto pitää prioriteettina tätä asiaa. Tiedän, tiedän myös, että täällä on muutamia kriittisiä seikkoja, jotka johtuvat oikeudellisten järjestelmien välisistä eroista ja rikosoikeudellisista veroista, eh, eroista eri jäsenvaltioissa, mutta siellä työstetään kyllä yhteistä ratkaisua. Täällä Euroopan parlamentissa me teemme oman osuutemme ja olemme vakuuttuneita siitä, että rakentavan työn kautta pääsemme kyllä hyvin ja erittäinkin hyviin tuloksiin. Ja Strasbourgissa esittelin teille työasiakirjan varjoesittelijöiden kanssa. Aloitamme sen käsittelyn ensi viikolla. Tavoitteena on esitellä mietintö tammikuuhun mennessä niin, että voitaisiin äänestää ensimmäisen kerran jo helmikuun alussa. Kiitän vielä Belgiaa puheenjohtajavaltiona ja ministeriä läsnäolosta ja olisi todella mukavaa saada teiltä nyt päivitystä tilanteeseen. Kiitos oikein paljon edustaja Angelille. Ministeri de täällä on puheenvuoro. mevrouw de voorzitter, eh, geachte leden eh, van deze Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että kyseessä on prioriteettiasia näin myös Belgian puheenjohtajavaltiolle. Me olemme pyrkineet siihen, että voisimme nopeasti ja asianmukaisesti saada aikaan neuvoston kannan. Tiedämme, mitä seurauksia lasten seksuaalista hyväksikäytöstä on. Se, sillä on vaikutuksia lasten elämään, loppuelämään Siksi tähän asiaan olisi puututtava kaikilla poliittisilla tasoilla. Olisi katsottava, kuinka voidaan näitä ongelmia todella torjua. Myös ähm, äh, tähän aloitteeseen liittyy myös tiettyjä äh, rankaisevia toimia. Komission ehdotuksen tavoitteena on tehdä säännöistä tiukempia tällä alalla ja asianmukaisempia, koska olemme saaneet eh, uusia kokemuksia, joiden myötä voimme päästä eteenpäin. Tästä asiasta keskustellaan joulukuun neuvoston istunnossa. Se on prioriteettiasia listalla. Keskustelimme siitä neuvostossa jo lokakuussa. Silloin oli ensimmäinen kuuleminen ensisilmäyksellään asia vaikuttaa helpolta, mutta juridisteknisesti ei ole niin yksinkertaista ottaa huomioon jäsenvaltioiden kaikkia erilaisia järjestelmiä. Mutta periaatteessa pyritään siihen, että määritelmiä harmonisoitaisiin ja sanktioita myös. Meillä on lähes 17 erilaista rikkomusta. Ne ovat luonteeltaan ja vakavuudeltaan erilaisia. Kuten totesin, meillä on kunnianhimoiset tavoitteet, mutta meidän on kuitenkin niihin pyrittävä. Pohjana on olemassa oleva yhteisön oikeus vuoden 2003 puitepäätös Euroopan neuvoston asiakirja vuodelta 2007 Lanzaroten yleissopimus. Kaikki nämä muodostavat pohjan työllemme. Uusi tekniikkakin on kehittynyt, kehittynyt ja meidän on otettava huomioon erilaiset kokemukset ja myös eri jäsenvaltioiden oikeudelliset kokemukset on huomioitava. Kuinka keskustelu tässä kehittyy. Ja joulukuussa tarkoituksena on saada aikaan lopullinen päätös niin, että Unkarin puheenjohtajavaltio voisi välittömästi ensi vuoden alusta ryhtyä panoon. Pyrimme saamaan keskustelun valmiiksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa koskee artikloita 1-13. Niistä keskusteltiin jo lokakuussa neuvostossa. Toinen osa keskustelua kos- käydään joulukuussa. Yhtään vetoin, vetona ensimmäisen osan sisällöstä haluaisin todeta kolme seikkaa, joihin neuvosto, joihin komissio on tehnyt ehdotuksen ja neuvosto on tehnyt muutosehdotuksia. Ensinnäkin sanktiotoimista, rangaistus, rangaistustoimista. Niiden olisi oltava tiukkoja, mutta johdonmukaisia, ottaen huomioon muut Euroopan tasoiset oikeudelliset välineet joidenkin rikkomusten ja rikosten osalta erotetaan toisistaan äh, rikkomukset ottaen huomioon lapsen seksuaalinen kypsyys. Sitten välineen soveltamisalasta jotkut osiot suljetaan pois. esimerkiksi normaali seksuaalisuuden löytäminen samanikäisten henkilöiden kesken, kun kyseessä ovat esimerkiksi nuoret tässä tapauksessa. Meidän olisi vältettävä, että, että ikään kuin ryhdyttäisiin jotenkin estämään tämän tyyppistä toimintaa samanikäisten nuorten välillä. Artikla 13 on muutettu artikla ja näin alaikäisiä uhreja ei välttämättä ole asetettava syytteeseen eikä rangaistava he ovat uhreja. Onkin tärkeää täsmentää tätä toimenpidettä erityisesti ottaen huomioon prostituutiota ja pornografiaa koskeva lainsäädäntö, joka koskee alaikäisiä uhreja, joita ei voida asettaa syytteeseen. Tämä oli käsittelyssä jo lokakuussa ja nyt joulukuun huippukokouksessa jatketaan keskustelua muista artikloista. Ne ovat pikemminkin menettelyä koskevia uhrien suojaa ja ennaltaehkäisyä koskevia artikloita pyrimme samaan aikaan kokonaisvaltaisen näkemyksen ja uskomme, että tässä asiassa komission lähestymistapa on holistinen ja uskomme, että myös mm, ennaltaehkäisyllä voi olla merkittävä tehtävä. Haluaisin korostaa keskustelusta kolmea asiaa. Keskustelua siis vielä käydään, joten en voi vielä vahvistaa neuvoston kantaa näissä asioissa, mutta voin ottaa esille kolme seikkaa, jotka ovat olleet tärkeitä valmistelutyössä. Artikla 10, joka koskee joka koskee oikeuden menetyksiä. ja toimintaa, jota, jota voi vielä jatkaa tällaisen rikoksen jälkeen ja, ja mitä ei voida jatkaa. Tässä on jäsenvaltiolla oma vastuunsa. Me pohdimme nyt sitä, millä tavalla voidaan kehittää yhteisiä välineitä ja miten komissio voi valmistella toista vaihetta niin, että eh, voidaan toimia horisontaalisesti tämä kieltoväline ja mm, rankaisuväline pitäisi taata kaikissa maissa niin, että tällainen henkilö ei voisi siirtyä toiseen maahan ja, ja jatkaa ammatillista toimintaansa toisessa maassa, jossa edelleen hän olisi tekemisen lasten kanssa. On tästä tulemme keskustelemaan neuvostossa ja meidän on taattava se, että meillä on käytettävissä kaikki riittävät tiedot ja, ja jäsenvaltiollekin nämä tiedot olisi. Tämä ensimmäisenä sitten tehokkuus tehokkaammasta toiminnasta eh, seksuaalisen eh, matkailun torjumiseksi. Tähän liittyy oikeudelliset oikeudenkäyttöseikat. Ei ole riittävää ottaa huomioon erila- pelkästään erilaiset oikeusjärjestelmät. Belgiassa tilanne esimerkiksi on erilainen verrattuna toisiin maihin. On myös haettava parhaita mahdollisia tapoja käsitellä tämän tyyppistä matkailua. Sitten kolmas, kolmas kohta, joka on vielä kistanalainen, koskee internetsivujen sulkemista, kun kyseessä on alaikäisiä koskeva pornografinen materiaali. Millä tavalla näitä sivuja voitaisiin sulkea? Jäsenvaltioilla on tässä erilaisia kanteita, äh, kantoja Tämä on siis vielä ristiriitainen ongelmakysymys. Yhteenvetäen toivomme, että voimme tehdä työtä reippaasti. Ensimmäinen osa on siis jo saatettu loppuun lokakuussa ja toinen osa on tulossa joulukuussa. Tämä asia on esityslistalla eteemme parhaamme niin, että, että pääsisimme eteenpäin. Toivon, että kolmikantaneuvottelussa parlamentin ja komission kanssa. Voitaisiin saada aikaan yhteinen kanta, joka olisi kunnianhimoinen. Meidän on luotava johdonmukainen tehokas väline, joka voi toimia kentällä. Kiitän puheenjohtajaa mahdollisuudesta kertoa tästä asiasta. Kiitos oikein paljon tästä esityksestä, kollegat. Kolme neljä puheenvuoropyyntöä. Pyytäisin teitä puhumaan hyvin lyhyesti. Me olemme jäljessä alkuperäisestä aikataulustamme ja vielä pahemmin jäljessä tiukemmasta aikataulustamme, joten todella pyydän, että osoitatte solidaarisuutta kollegoille ja puhutte lyhyesti. Edustaja Alvaro ja sitten edustaja Brons. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitos Belgian puheenjohtajan valtiolle tästä alustuksesta. Myöskin esittelee Angelille hänen tekemästään työstä. Jälleen puhun edustaja Wikströmin nimissä. Muitakin kiinnostaa tietenkin ryhmässämme tämä aihe. Minua myös Saksan kansalaisena, kun kävimme koko vuoden keskustelua tästä aiheesta. Haluaisin keskittyä yhteen asiaan tässä yhteydessä – tässä on kiistanalaisia kohtia tässä ehdotuksessa, mutta minä puuttuisin yhteen asiaan, joka oli esillä kulttuurivaliokunnan lausunnossa. Siellä yksimielisesti puolettiin sitä, että poistetaan nettisivustoja, joissa on lasten hyväksikäyttöä. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä siitä, että pornografia on harhaanjohtava sana tässä, koska tässä on kyse lasten seksuaalista hyväksikäytöstä ja seksuaalista riistosta. Tällaiset nettisivut pitäisi poistaa että niille pääsy estää. Mutta miten tässä toimittaisiin ehkä niin, että EUta vaaditaan jotain tekemään, vaan että jäsenvaltioita vaaditaan mahdollisimman tehokkaasti puuttumaan tähän kysymykseen ja ongelmaan. Estäminen ei tunnu toivovan kovin tehokkaasti, koska lapsi porno on edelleen. Pari virkettä tämä saattaisi kiinnostaa. Tanskan poliisi kävi alustamassa Saksassa parlamenttikeskusteluissa ja silloin saimme kuulla, että jos ajatellaan Yhdysvaltoja tai Venäjää, voitaisiin pyytää niitä ottamaan jotain sivustoja pois. Sillä ei ole ehkä käytännön vaikutuksia – koska nämä maat eivät ole kovin hallukkaita näin toimimaan monista eri syistä, joten jälleen puheenjohtaja yrittää keskeyttää. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka moni jäsenvaltio tukisi tätä, että jäsenvaltiot itse voivat päättää, kuinka, mon, kuinka monia sivustoja suljetaan. Kollegat, todella pyydän kurinalaisempaa työtä, muuten muilla ei ole aikaa puhua. Ei se ole minun vikani, että meillä on hyvin vähän aikaa. Jos kaikki ponnistelemme, saamme työmme päätökseen ajoissa. Edustaja Bronson seuraava puhuja. Kuten jotkut tästä tietävät, lokakuun alkupuolella järjestettiin kuulemistilaisuus. Siellä oli niin vähän edustajia, että odotettiin meidän parin MEPin saapumista paikalle. Naukis on uhrien järjestö ja se myös vastustaa sitä, että estetään pääsy lapsipornosivuille, koska tätä pidettiin kosmeettisena toimena yksinkertaisesti. Jälleen tämä henkilö ei pitänyt lapsipornografiasta sanana, koska se on harhaan johtava, vaan pitäisi puhua lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Palvelujen tarjoajan edustaja Irlannista esitti ongelmaa, josta en ollut tietoinen, ja se on se, että Jotkut näistä pedofiilirenkaista ilmeisesti kiinnittävät sivustonsa aivan oikeutettuin oikeiden yritysten sivuille. Maaseudulla Irlannissa ihan kunniallinen leipomo ei tiennyt, että jotenkin tietämättään heidän sivustoitaan käyttävät nettipornorenkaat. Kiitos oikein paljon edustaja Albrecht. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkään en puhunut sisällöstä niinkään, vaan menettelystä enemmän tuosta, miten estetään sivuille pääsy. Minun mielestäni tässä ei ole kyse ainoastaan oikeudellisesta perinteistä, jotenkin kiistoista siinä. Kyse on poliittisesta keskustelusta, poliittisesta kysymyksestä. Halutaanko ottaa käyttöön? käyttöön se, että ei päästä, estetään pääsysivuille sen lisäksi, että tuhettaisiin nämä sivut. Monet ovat sitä mieltä, että Tämä poistaminen ei onnistu, koska yhteistyö niiden maiden kanssa, joissa ei niin osa näistä sivustoista toimii, Yhdysvallat esimerkiksi, ei ole kovin halukas yhteistyöhön. Neuvostossa ja parlamentissa ei ole myöskään selkeää keskustelua tästä aiheesta. Ja minä haluaisin vain viitata yhteen asiaan ja esittää kysymyksen. Vähän aikaa sitten oli internet-sevusta Stop kinderporno.nl tai mikä se nyt olikaan. Ja tämä sivusto puhui lapsipornoa vastaan ja Alankomaissa tämä sivusto suljettiin, sinne pääsy estettiin ja kysyisin nyt, onko tämä oikea tapa, näinkö tämä toimii, eikä tämä ole poliittisesti hyvinkin kyseenalaista, jos näin pääsee käymään. Seuraavana edustaja Müller. Korte vraag aan de minister. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on lyhyt kysymys ministerille. Haluaisin tietää, onko neuvosto ajatellut määräaikaa tällaisella. Kiitos oikein paljon, että puhutte niin lyhyesti. Onko muita kollegoita vielä? On. Olkaa hyvä. Ja, schönen dank. Die deutsche Debatte... Edustaja Sipel. Kiitos. Saksassa on puhuttu paljon sivulle pääsyn estämisestä ja poistamisesta. Mielestäni keskustelut ovat selkeästi osoittaneet sen, että tämän lisäksi direktiivissä on monia muita tärkeitä kysymyksiä. Miten voidaan välttää että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, se on varmasti tärkeämpää. Direktiivi, joka liittyy siviilioikeuden ja rikollisoikeuden kysymyksiin, siinä ennaltaehkäisy ja uhrien suojelu tulee mainittua ehkä enemmän siinä sivussa, mutta kuitenkin voitaisiin paremmin ottaa nämä aiheet esiin myös tässä ehdotuksessa. Minun mielestäni on todella ikävä, että on ollut vain yksi tapaaminen esittelijän kanssa tähän mennessä, ja siitäkin on jo aikaa. Tässä on epäjohdonmukaista paljon. Kolme, kaksi, puhutaan vähimmäisrangaistuksissa ja sitten enimmäisrangaistuksen alaraja. Artiklassa kolme puhutaan siitä, mitä rikoksia on, jos seksuaalinen itsemääräämisikä ei ole vielä – ei ole päästy siihen ikään. Sitten kaikki ihmiset 18 vuoden ikään. Minä en oikein ymmärrä ajatuksia näiden jakojen välillä. Myöskin ammattitoiminta ja monet muut kysymykset. Minä todella toivon, että voidaan käydä perinpohjaisempaa keskustelua täällä valiokunnassa ja täällä parlamentissa. Toisaalla sitä on jo käyty. Puheenjohtaja keskeyttää. Kiitos oikein paljon, onko muita kollegoita, jotka haluavat puhua? Minulla olisi pari kysymystä. Minullakin on kaksi lyhyttä kysymystä. Parlamentaarisessa kysymyksessä tai parlamentin pyyntöön komissio oli todennut, että verkkosivujen sulkemisella ei ole mitään järkeä. Myöskään terrorismin vastaisessa taistelussa haluaisin kysyä, miksi komissio on valinnut tämän ratkaisun. Miksi ei toisakseen korosteta enempää ennaltaehkäisyä, kun tiedetään, että 80 prosenttia tapauksista on jo nähtävissä kotona tai koulussa. Eli ne henkilöt, joihin lapset luottavat, tietävät näistä tapauksista jo aikaisemmin. Tähän suuntaan olisi panostettava. Herra ministeri, olkaa hyvä. Puheenjohtaja aivan lyhyesti. Internetin osalta keskustelua käydään ja tiedän, että kyseessä on erittäin arkaluontoinen vaikea asia. Keskustelut ovat hyvin vilkkaita asiasta myös Saksassa. Puhutaan tehokkuudesta. Ei tarvita mitään suuria keskusteluja. Tiedämme erittäin hyvin, että teknisesti on hyvin helppoa kiertää nämä sulut, joten meidän on löydettävä oikea tapa Mm, ja tehokas tapa käyttää näitä välineitä. Tänä päivänä en puhu enempää tästä asiasta, koska se on vielä kesken myös neuvostossa. Siitä keskustellaan vielä joulukuussa. Sitten määräajasta. Sellaisesta ei ole puhuttu. Tiedän, että myös Belgiassa se on kuuma peruna, kun ajatellaan alaikäisten hyväksi käyttöä kirkossa. Epäoikeudenmukaisuus on tunteena ollut paljon pinnalla. Kyseessä on keskustelu jota käydään kaikkialla Euroopassa. Mutta mitään näitä päätöksiä ei ole vielä tehty. Tiedän, että ja olen sitä mieltä, että ennaltaehkäisyä olisi korostettava, mutta mm, haluaisin ymmärtää myös, millaista avoimuutta on näissä luottamuksellisissa suhteissa – Mehän puhumme nyt lasten hyväksikäytöstä, pedofiliasta myös Belgiassa on ollut tapauksia, mutta on myös uusia ilmiöitä, joita voisi tulla esiin esimerkiksi perheen piirissä, jossa valitsee luottamus. Meidän olisi siis ajateltava todella ennaltaehkäisyä ja ryhdyttävä myös pedagogisiin toimiin tarvitaan pöytäkirjan menettely, jossa korostetaan ne eri yksiköitä ja otetaan huomioon menneisyyden kokemukset. Ja ottaen huomioon nämä luottamukselliset suhteet, mitä lopullisia päätöksiä ei vielä voi olla, koska kyseessä on ovat että joista keskustelut ovat vielä auki, joten kuten sanoin, niin joulukuussa keskustelemme näistä ja toivon, että pääsemme päätökseen. Näin keskustelusta, että kaikki pitävät näitä asioita erityisen tärkeinä ja toivomme, että voimme antaa teille lisää tietoja tammikuussa tästä päätöksestä. Selvä, kiitos. Esittelijä ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Haluatteko käyttää vielä loppupuheenvuoron vai? Selvä, kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille, ministeri, että tulitte paikalle. Okay, colleagues, that brings us to point six on the... Näin siirrymme esityslistalla kohtaan kuusi. Jälleen pahoittelen sitä, että joudumme hätäilemään, mutta muuta tapaa tässä ei oikein ole. Direktiivin 2003-109 laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä esittelijä Claude Moraes, joka nyt kertoo meille toisesta kolmikantaneuvotteluista, joka järjestettiin 9. päivä marraskuuta. Edustaja Morais. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen siitä, että halutaan pitää kiinni tiukasti puheenjohtajasta. Kollegat, jotka tulivat vähän myöhemmin, eivät varmaan tiedä, että tulkkaus päättyy tiettynä hetkenä. Kiitos, että nopeutitte kokousta. Edellisen kolmikannan tulokset ovat erittäin hyviä. Me pääsimme sopuun siitä, miten tulkitaan perhe, mm, mitä karkottamiseen liittyy. Ja tästä olen kiitollinen varjoesittelijöille kaikki eivät ole ehkä tänään paikalla, mutta kaikki ovat olleet erittäin avuliaita ja tukeneet minua tässä prosessissa. Siksi päästin toivon, että päästään lopuisen kolmikantaan niin, että oli vain kaksi kysymystä avoinna. Miten pitkälti otetaan huomioon koko turvapaikan hakemuksen aika? Mitkä kaikki ajat otetaan huomioon siinä? On hienoa, että voin todeta, että pääsimme kompromissiin, että 18 kuukautta neuvoston ja komission kanssa. Olen kiitollinen jälleen kerran neuvoston ja komission suuntaan siitä, että pääsimme tähän kompromissiin. Ja lopulta viimeinen kysymys, joka on kysymys, joka liittyy ainoastaan ehkä meidän valiokuntaamme ja tähän mietintöön. Se on koko parlamenttia kiinnostava kysymys korrelaatiotaulukot. Kävimme pitkiä, kiivaita keskusteluita tästä vastaavuustaulukkokysymyksestä. Komissio ehkä haluaa tästä jotain sanoa. Erityistapauksessa voidaan tehdä poikkeus parlamentin puolelta. Olimme sitä mieltä, että tämä vastaavuus taulukko on tärkeä kaikissa suurissa mietinnössä, jotta voidaan huolehtia kunnollisesta, hyvälaatuisesta lainsäädännön siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön. Tämän parlamentille en, edelleen erittäin tärkeä kysymys. Mutta kun me käyneet läpi nämä viimeiset kysymykset, olen iloinen siitä, että on päästy kompromissiin ja sopimukseen, jonka pohjalta voi edetä. Kiitos. Okay, I have... Selvä. Yksi puheenvuoropyyntö. Alexander Alvaro. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minä uhkailenkin, että joudun pyytämään usein puheenvuoroa Cecilia Wikströmin nimissä. Jälleen hän on varjoesittelijä tässä yhteydessä ja mielelläni hänen nimissään sanon, että tämä on hieno aikaansaannos, että päästiin kolmen toimielimen väliseen sopimukseen yhdestä turvapaikkakysymyksestä. Näin selkeästi nähdään, että näissä kysymyksissä edetään ja varmasti edetään pian myös muiden kysymysten osalta. Samalla Cecilia pahoittelee sitä, että parlamentti ja komissio joutuvat perääntymään sopimuksen nimissä tässä taulukon osalta. Ja tämä on huolestuttavaa, kun ajatellaan esimerkiksi direktiiviä, jonka osalta Cecilia on esittelijä. Nyt mentiin takapakkia parlamentin ja komission mielestä, ja toivottavasti tämä pysyy mielessä, kun neuvotellaan muista kysymyksistä. Cecilia haluaa lämpimästi kiittää Claude Moraisia, joka on hoitanut tätä asiaa aivan loistavasti. Kiitos. Paljon kiitoksia. Haluaako joku muu käyttää vielä puheenvuoron? Ei. No siinä tapauksessa katson, onko komissiosta – ketään, joka haluaisi käyttää puheenvuoron. En huomaa ketään, joten... Ai missä? Ai. Olkaa hyvä. Myrjelkää, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ihan vain antaakseni vähän palautetta ja siitä, mitä kuulin ja haluaisin kiittää myös esittelijää Ramoraisia tästä asiakirjasta. Ja vähän selkeyttääkseni, selvi, selkeyttääkseni teille komission kantaa näistä, näistä mm, vastaavuussuhteista. Sehän on ihan totta, että tämä asiakirja on varsin tärkeä meille komissiolle. Ja me olemme hyväksyneet että otamme vähän takapakkia tämän asiakirjan kanssa. Se on ihan poikkeuksellista, mutta me annamme kuitenkin myön- positiivista merkkiä valoa sille, että voidaan hyväksyä joitakin äh, turvapaikkapaketista, hyväksyä joitakin instrumentteja, mutta olemme kyllä pahoillamme neuvoston kannanoton suhteen tästä kysymyksestä. Ja me toivomme todella, että muut toimielimet jatkavat vuoropuhelua tästä ja me teemme, annamme julkilausuman kyllä sitten aikanaan tästä kysymyksestä. Thank you very much. Claude, any further? Kiitos. Claude, onko lisättävää? Claude, ole hyvä. Alexander, on behalf of Audi and to our commission colleague. Haluan kiittää ALDE-ryhmää, haluan kiittää myös komission edustajaa. Me äh, pidämme kiinni kyllä kannanotoistamme tästä vastaavuus. Forward, which I think is a tästä vastavuorostaulusta ja tästä turvapaikkapaketista. Öö, tämä signaali on erittäin tärkeä. Se on myönteinen signaali, joka on lähetetty koko parlamentille, koska siinähän käydään läpi myös muut turvapaikkapaketin vaiheet ja on todella tärkeää, että tämä paketti etenee omalla ajallaan ja hyvässä vauhdissa. Sorry, I was uh, distracted. Ah. Okay. Anteeksi, vain olin tässä. Yritin samalla järjestää papereita. Niin No niin, sitten menemme eteenpäin. Meillä on vielä viisi kohtaa esityslistalla. Ehdotan, että viimeinen kohta, direktiivi, joka käsittelee syrjinnänvastaisuutta, vastaisuutta, lykätäisiin ensi kokoukseen. Näin ollen meillä on yksi tunti aikaa. Neljää kohtaa varten kaksi niistä koskee vuosittaista vuosikertomusta tietosuojavaltuutetulta sekä huumausaineiden seurantakeskuksen vuosikertomusta, ne, niiden pitäisi an, alkaa puoli viideltä. En usko, että vartissa selviämme kahdesta, mutta yritämme seuraavana käsittelemme asian, joka koskee vähimmäisvaatimuksia kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saiviksi henkilöiksi sekä myönnetön suojelun sisällöstä uudelleen laatiminen esittelijänä Jean Lambert. Jean Lambert, annan teille puheenvuoron, olkaa hyvä. Okay, thank you very much. Um, I think it's just a... Kiitos paljon. Minä on hyvä, että varjoetsittelijät myös voivat kokoontua, kokoontuivat viime viikolla tulkkauksen kerran voidakseen käsitellä tarkistuksia, koska me emme voi keskustella noin sadasta tarkistuksesta tänä iltapäivänä. Te varmastikin muistatte, että oli kyse tässä siitä, että puhumme uudelleen laatimisesta, kun on kyse tämän direktiivin, jossa puhutaan Tukholman sopimuksesta. Alignment. Ranskan ja Saksan hallitukset sanoivat, että ne halua, halusivat päättää lainsäädäntökohdan ja saada siitä asiakirjan, joka julkaistaisiin jo syyskuussa. Meillä on työasiakirja, kuin myös minun oma mietintöluonnos uudelleen laatimisesta. Tarkistukset on jätetty edustajilta ja ryhmiltä. Meillä on noin satakunta tarkistusta ja toivoimme, että, että olisimme päässeet sopuun ainakin suuremmasta osasta tarkistuksia. Olisimme voineet keskustella niistä Belgian puheenjohtajakauden aikana, joka on ollut hyvin avoin keskustelu, mutta kun tarkistuksia on niin paljon, niin se oli mahdollista, koska ne ovat joskus hyvin poikkeavikin toisistaan siitä, mitä komissio oli ehdottanut alun perin. Eli me tarvitsemme aikaa perehtyäksemme kaikkiin näihin tarkistuksiin. Kaikki poliittiset ryhmät, kaikki varjoesittelijät haluavat tutkia hyvin yksityiskohtaisesti tarkistuksia päästäkseen perille, mitkä ovat niiden seurausvaikutukset ajatellen nimenomaan, että, että tämä järjestelmä olisi mahdollisimman yhtenäinen. Meidän pitää odottaa marraskuun lopulle äänestys ei ole mahdollista ennen sitä, koska ryhmät eivät ole pystyneet perehtymään näihin tarkistuksiin sitä ennen. Varmastikin edustajat ovat sitä mieltä, että eivät halua äänestää torstai-iltapäivän kokouksessa joulukuussa, joulukuun 9. päivä, juuri ennen viimeistä Strasbourgin tämän vuoden täysistuntojaksoa. Eli emme pysty siis käsittelemään tätä, viemään eteenpäin tätä ennen tammikuun alkua, ja se täytyy jättää siis Unkarin puheenjohtajakauden harteille. Haluaisin kuitenkin tehdä joitakin kommentteja koskien tarkistuksia. Jotkut tarkistukset menevät yli tämän uudelleen laatimisen sovellusalan. Sen takia meidän täytyy ottaa tiukasti kantaa niihin ja minusta vaikuttaa siltä, että jos me pääsemme sopuun, niin me voimme hyväksyä joitakin niistä, mutta komissio varmasti haluaa tuoda, tehdä tiettäväksi oman kantansa näihin tarkistuksiin, jotka menevät sovellusalan ylitse. Jotkut ovat varsin tärkeitä kuitenkin direktiiviä ajatellen. Ja monet kysymykset ovat edenneet hyvää vauhtia tarkistuksissa. Uudelleen laatimisen otsikko, jota on ehdotettu esimerkiksi, kieli kahdelle suudelle kategorialle. Puhutaanko tässä humanitaarisesta suojelusta, joka on hyvin yleinen termi näille kahdelle erityiskategorialle, jos on kyse pakolaiskysymyksistä ja lisäsuojelusta. Voisin puhua myös paljon lisää muista eri osa-alueista tästä uudelle laatimisesta, mutta rouva puheenjohtaja on hyvin hermostuneen näköinen siellä Eli ehkä olisi parempi laatia tästä pieni muistio edustajille, jossa voimme analysoida tarkemmin näitä tarkistuksia, jolloin he voivat itse paremmin tehdä yleisarvion tilanteesta. En usko, että pystymme nyt käsitellä tässä näitä sata tarkistusta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Yksi puheenvuoro pyyntö. Kolme. Voin kuvitella, että jos äänestystä lykätään tammikuulle joka tapauksessa, niin saattaisimme löytää onkin lisäkeskustelun tilan tulevissa kokouksissa ennen tammikuuta. Edustaja Alvaro. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tässä yhteydessä minulla on edo puhua Nadia Husin nimissä. Hän on varjoesittelijä eikä valitettavasti hänkään pääse tänne Joten hänen puolestaan haluaisin kiittää hyvästä yhteistyöstä esittelijän kanssa. Ja koska ystävällisesti mainitsitte, että keskustelun tilaa on vielä, muutama keskeinen kommentti. Hänen mielestään tarvittaisiin selkeät määritelmät esimerkiksi perheelle kaikissa direktiiveissä ja keskustelu siitä, miten pitkälti tietty status annetaan, kun puhutaan pakolaisista – Uskoakseni lisäkeskusteluita käydään esittelijän kanssa. Varmasti tiedätte edustaja Hussin kannan. Ihan lyhyesti vain, kun olen käyttänyt niin paljon aikaa tänään aikaisemmin Ehkä voitaisiin ottaa huomioon myöskin se, että keskusteluissa pitäisi pohtia sitä, olisiko hyvä avata työmarkkinat pakolaisille, jotta olisi paremmat integroitumisen mahdollisuudet. Päätän puheenvuoroni tähän, kun en itse olen varjoesittelijä. Olen varma, että saamme mahdollisuuden keskustella ensi kerralla. Kiitos. Kiitos paljon, että puhutte lyhyesti. Edustaja Holmaja. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ihan lyhyesti minunkin puoleltani jotta ei tule aikatauluongelmia. Ensinnäkin Jean Lambert, sydämelliset kiitokset. Kokous, joka meillä oli teidän kanssa, käsitteli monia aiheita, joten keskenämme vielä pääsimme pohtimaan sitä, mitä oikeudellisia lisäselvityksiä tarvitaan esimerkiksi oikeusvaltion periaatteiden osalta tai siinä, miten vaikea on erotella pakolaiset ja toissijaista suojelua ansaitsevat, miksi ja miten. Siksi nyt on päästy tässä vähän eteenpäin, mutta toivon, että voimme vielä keskenämme tavata ja selvittää muutamia kysymystä. Minulle se kysymys, joka liittyy Silvi Kiomin tarkistukseen. Tarkistus 34. Kysyisin SD-ryhmältä, miten pitkälti tässä on nyt ajateltu, että tulevaisuudessa ei puhuta kolmansien maiden kansalaisista vai kansalaisuudettomista, vaan pyhytään henkilöistä, joka ei ole sen jäsenvaltion kansalainen. Tämä tarkoittaisi kai sitä, että EU-kansalainen teoreettisesti – romanialainen voisi esittää hakemuksen Ranskassa tai puheenjohtaja keskeyttää jälleen. Kyllä, pyrin kyllä päättämään puheenvuoron, mutta halusin vain SED-ryhmältä kysyä, mikä on tämän tarkistuksen tausta. Tai voisimmeko saada tässä vähän lisää selvitystä meille siitä, mikä on ajatus tämän tarkistuksen takana. Kiitos. Kiitos. Ymmärrän, että olen vähän brutaali, mutta ehdottaisin, että valituksenne esitetään puhemiehelle. Nyt meiltä viedään pari tuntia lähes tulkkausta. Nyt jo yksi asia on otettu esityslistalta. Voimme jatkaa toki varttia yli viiden jälkeen, mutta ilman tulkkausta, mutta ennustaisin, että täällä monet sitten valittavat siitäkin, joten nyt meidän täytyy vain pyrkiä puhumaan mahdollisimman lyhyesti. Edustaja Romero Lopes. Gracias. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää Jean Lambertia hänen tekemästään työstä ja tarkistuksista. Kyseessä on todella uudelleenlaatiminen. Olen iloinen siitä, että lopulta äh, lähetymistä tapahtui, koska minusta tässä direktiivissä tärkeintä on, että pääsemme mahdollisimman laajaan sopimukseen en osaa vastata Silvi Gionin tarkistuksiin. Hän on sitä pyytänyt, mutta on totta, että kyseessä on tarkistus, jota jotkut kansalaisjärjestöt ovat pyytäneet jo pitkään. Kyseessä on siis Silvio Guillaumen tarkistus, mutta olisi pohdittava vielä tämän oikeusperustan Minun mielestäni tämän tarkistuksen mieltä on vähän pohdittava. Ei sen enempää, koska en halua pitkittää keskustelua, kuten Jean Lambert sanoi, tästä olisi käytävä syvällisempää keskustelua. Kiitoksia. Jakolino, one minute. Kiitos oikein paljon, edustaja Jakolino. Aivan lyhyesti. Olen oikein tarkkaan kuunnellut esittelijän alustusta ja muita puheenvuoroja. Minusta tuntuu, että tähän subsidiariteettiperiaatteeseen riittyy suuri arvo, mikäli meillä ei ole selkeitä ehtoja, joihin, joiden mukaan annetaan nämä edut, niin on vaarana, että tätä asiaa ei ole helppo hallinnoida eri jäsenvaltioissa. On hyvä, että otetaan esille alaikäistä suojelu. Siihen tarvitaan erityinen osallisuusohjelma on myös otettava huomioon. Muut asiat on aivan selvää, että edun saajille olisi taattava kaikki terveydenhuolto, oikeudet ja muu hyvinvointiin liittyvä, liittyvät oikeudet. Kiitos. Edustaja Tavares viimeisenä puhujana. Thank you. Uh, well, uh, just... Kiitos. Haluaisin kiittää Ginia vain ja sanoa myös, että me puutuimme muutaman tarkistuksen Yksi keskeinen liittyy siihen, jos on etnisen ryhmän tai sorretun vähemmistön edustaja. Onko niin, että kiinnitetään huomioon henkilöön siksi, että hän kuuluu tiettyyn ryhmään vai e- luullaan, että hän kuuluu. Kuuluu etnisen ryhmään A vai onko niin, että oletetaan kuuluvan etnisen ryhmään. Tämä voi olla ongelma, kun tullaan Eurooppaan esimerkiksi. Ja status voi olla, että sanotaan, että luulen, että kuuluu tiettyyn vähemmistöön, mutta ei kuulu. Me pyrimme luomaan tarkistuksen, jossa molemmat nämä vaihtoehdot otetaan huomioon, koska jos jotakin sorretaan omassa kotimaassaan, eroa ei ole siinä, kuuluuko todella tiettyyn etniseen vähemmistöön vai oletetaanko kuuluvan tiettyyn etniseen vähemmistöön. Jos epäselvyyttä tässä on, niin voimme siitä puhua myöhemmin. Kiitos. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä minulla ei nyt ole. Palaamme esittelijään. Edustaja Lambert. Kiitos. Kiitos kollegoille myös osoitetusta mielenkiinnosta ja valmiudesta pyrkiä etenemään tässä. Pyrin toimimaan niin, että katson vähän yksityiskohtaisemmin tiettyjä tarkistuksia. Voimme edustaja Giomin kanssa tutkailla tuota tarkistusta 34. Minulla on tietty aavistus, mitä hän ajaa takaa, mutta voimme palata tähän myöhemmin. Pahoittelen, että voitiin keskustella näin vain vähän aikaa tänä iltapäivänä. Kiitos. Kyllä, pahoittelen myös. Yritän tässä jotenkin päästä esityslistan läpi. Okay, well then let's uh, on the on the agenda it says that we have a pre- Meillä on Euroopan tietosuojavaltuutetun esitys tässä vaiheessa esityslistan mukaan, mutta en näe häntä täällä salissa. you're signaling something to me. Okay, as he's not here and the... Koska hän ei ole paikalla, Euroopan huumausaine- ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen vuosikertomusta käsitellään myöhemmin, niin ehdottaisin, että nyt kuulemme edustaja Busuttilin puheenvuoron. Hänen mietintönsä on juuri jaettu. Ymmärrän, että aikaa on hyvin vähän, vaikka tämä on ajankohtainen ja tärkeä aihe. Vaihtoehtona on se, että lykkäämme tätä seuraavaan kokoukseen, mutta se olisi torstai-iltapäivän kokous, eikä sekään ole kaikkein paras vaihtoehto. Katsotaan nyt siis vain, miten pitkälle päästään. Teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloinen, että voin esitellä kollegoille mietinnön, jonka olen kirjoittanut niistä muutoksista, joita on suunniteltu Frontex-viraston toimintaan. Frontex koordinoi jäsenvaltioiden ulkorajayhteistyötä ja haluaisin sanoa, että useita kokouksia on järjestetty komission neuvoston ja Frontexin itsensä kanssa. Me kävimme Frontexissa ennen tämän päivän kokousta monia kokouksia varjoesittelijöiden kanssa mukaan lukien tietosuojavaltuutettun virastoja ja sidosryhmät. Ensimmäistä keskustelua käytiin valiokunnassa hiljattain ja tämä mietintö sisältää 68 tarkistusta. Laajalti voitiin jakaa ne kymmeneen eri kohtaan ja koska olette melko brutaali tänään puheenjohtaja, luettelen näistä kohdista vain viisi. Eli puolitan luvallanne. Nämä viisi siis selvitän kymmenestä kohdasta, jotka mietintööni liittyvät. Ensinnäkin tässä pyritään vahvistamaan ihmisoikeuksia, fundamentaaleja ihmisoikeuksia. Tämä on tärkeä asia minulle ja kollegoille muista poliittisista ryhmistä. Toiseksi ehdotan, että rajavartion laitoksen henkilöille, jotka toimivat Frontexin operationaalisissa toimissa Frontexissa tai nopeissa joukoissa, rajajoukoissa, niin heitä kutsutaan aina omalla nimellään. Kautta koko tekstin sanon EUn rajavartiosto, koska siitä on kyse Tätä termiä kuitenkaan tässä asetuksessa tähän mennessä ole käytetty ja minä haluan tätä asiaa muuttaa. Kolmanneksi, haluaisin antaa Frontexille roolin, joka ei koske ainoastaan pakkopalautuksia ja karkotuksia, vaan myöskin silloin, kun lähdetään vapaaehtoisesti. Neljänneksi ehdottaisin, että virastolle annetaan toimivaltaa prosessoida henkilötietoja. Tämä on hyvin tärkeää, jotta virasto voisi hoitaa tietyn osan työstään. Ymmärrän kyllä, että tämä on hyvin arkaluontoinen seikka ja siksi ehdotan, että näin toimitaan ainoastaan hyvin tiukoissa rajoissa. Lisäksi haluan lisätä demokraattista viraston valvontamahdollisuutta antamalla Euroopan parlamentille keskeisempi rooli viraston työn valvonnassa, myöskin ottaen huomioon yhteistyö kolmansien maiden kanssa. Lyhyesti tässä siis kaikkein keskeisimmät viisi kohtaa kymmenestä uudesta kohdasta, joita esitän tässä mietinnössä. Odotan mielenkiinnolla palautetta kollegoilta ja lopulta tarkistuksia. Haluan mielelläni myös saada mahdollisimman paljon tukea yli puolueen rajojen. Kiitos. Paljon kiitoksia myös siitä, että yhteistyön hengessä puhuitte lyhyesti kaksi puheenvuoropyyntöä. Ehdottaisin, että ne hoidetaan ensin annetaan komission ja neuvoston istuutua, kun he tulivat tänne ihan viime hetkellä. eivät eivät olettaneet, että keskustelu käydään nyt. Edustaja Alvaro Näkeller. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin onnittelut teille siinä tapauksessa, että teette mahdottomasta mahdollisen, ei 120 minuuttia keskusteluaikaa, vaan 60, mutta varjoesittelijän nimissä Frontexin osalta haluaisin ensin kiitellä Simon ja varjoesittelijän niin nimissä hyvästä yhteistyöstä siitä, että on voitu hyvin keskustella tämän direktiivin tärkeistä seikoista. Cecilia on täysin samaa mieltä, kun puhutaan selkeästä mandaatista ja perusoikeuksien vahvistamisesta. Hyvä, että otitte tämän huomioon lyhyesti, koska mainitsitte jo tuon parlamentin valvontamahdollisuuden yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa henkilötiedot myös. Haluaisimme vahvistaa sitä, että tämän prosessoinnin pitäisi olla selkeästi rajoitettua vain tiettyjä tapauksia varten. Varjoesittelijä on samaa mieltä siitä, että Frontexilla pitäisi olla omaa välineistöä, niin jos se on mahdollista, niin pitäisi pohtia vuokraamisen mahdollisuutta Olisiko se järkevämpää kustannusten osalta? Muilta osin uskon, että on päästy sopuun ainakin meidän puoliltamme. Ja nyt vain onnittelut ja hyvän onnen toivotukset jatkotyölle. Ja vielä kerran puheenjohtaja, onnittelut ei ole helppoa olla täällä kokouksessa, kun olette brutaali, mutta kuitenkin erittäin täsmällisesti ja nopeasti johdatte puhetta täällä valiokunnassa. Kiitos, olen yleensä kovin mukava. Edustaja Keller. Kiitos. Minä haluan kiittää myös esittelijä erittäin hyvin sujuneesta yhteistyöstä, hedelmällisistä varjoesittelijöiden kokouksista. En tietenkään käynyt läpi viidessä minuutissa 54 sivua, mutta se, minkä kuulin alustuksessanne, sisälti hyviä seikkoja, kuten ihmisoikeuksien vahvistaminen. Totta kai tutustun vielä yksityiskohtiin. Hyvä myös, että Puhutte demokraattisesta valvontaoikeudesta, Euroopan parlamentin roolista. Se on ratkaisevan tärkeää tässä yhteydessä henkilö tietojen osalta. Meidän ryhmällämme on eroava kanta. Se oli varmasti asia, joka ei tullut yllätyksenä. Meiltä tulee muutama tarkistus, mutta varmasti voimme olla tämäkin mieltä useasta asiasta. Kiitos paljon. Kiitos. Seuraava puhuja on edustaja Brons. Yes, um, I'm surprised that... Niin, olen yllättynyt siitä, että henkilö tietojen käyttöön tässä kyseenalaistettuna. Miten muuten voidaan suojella EUn ulkorajoja? Toivon, että tehtävä sujuu hyvin, mutta olettaisin, että ne, jotka haluavat tuoda etuoven kautta ihmisiä, toimivat tässä paremmin kuin ne, jotka pyrkivät ehkä palaamaan takaoven kautta. No, tuo oli lyhyt puheenvuoro. Tällä välin uskon, että neuvosto ja komissio ovat ehtineet hengähtää. Komissio ensin. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Yeah. Fortunately, we didn't have to fly in from far away, so it was quite... Kiitoksia. No, on, onneksi meidän ei tarvinnut tulla tänne kovin kau pitkän matkan takaa, mutta mm, puhun nyt aivan lyhyesti. Saimme tekstin vain puoli tuntia sitten, joten emme ole ehtineet paneutua siihen. Valitettavasti en myöskään kuullut esittelijän alustusta, joten meidän on jätettävä kantamme seuraavan kertaan. No näin päästään esityslistan läpi melko nopeasti. Käsittääkseni, toisin kuin mitä sanottiin, neuvosto ei olekaan vielä paikalla. Onko neuvostosta ketään? Ei. Neuvoston henkilö ei vielä ole siis paikalla. Ai hän on täällä, mutta ei puhu. ei ole vastuussa tästä. No hyvä, Esittelee sitten, Well, eh, it's understandable. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on aivan ymmärrettävää. Mietintähän on juuri jaettu. Tämä pitää paikkansa. Haluaisin puuttua yhteen asiaan, minkä Alexander Alvaro sanoi liittyen komission ehdotukseen, jonka mukaan annettaisiin virastolle mahdollisuus hankkia omia laitteitaan ja varustelua. Tämä on kohta, jota en maininnut. Tämä ei ole minun ehdottama uutuus, vaan kyseessä on kuitenkin ajatus, jota tuen. Tämän voi vahvistaa. Yhteenvetona haluaisin korostaa, että odotan palautetta kaikilta osapuolilta myös kahdelta muulta toimielimeltä ja toivon, että pääsemme mahdollisimman laajaan sopimukseen tässä asiassa. Kiitoksia. Thank you very much. The deadline... Kiitos oikein paljon. Määräaika tarkistusten jättämiselle 14. joulukuuta neljältä. Keskustelu 25.–26. tammikuuta live-valiokunnassa. Kiitos oikein paljon. Näin pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Ajattelin, että ensin kuultaisiin esittely Euroopan huumausaine- ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen vuosikertomuksesta 2010. Melko varhaista esitellä vuoden 2010 vuosikertomus, mutta pyytäisin Herran Götsiä, seurantakeskuksen johtajaa, käyttämään puheenvuoron. Yes, thank you very much for being here. Um... Suuret kiitokset läsnäolosta. Voitte edelleen käyttää tulkkausta. Tulkit ovat paikalla vartin yli viiteen asti. Annan puheenvuoron teille välittömästi. So, herzlichen Dank, äh, Frau Vorsitzende, äh, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Suuret kiitokset, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Olen erittäin iloinen että saan olla täällä. tämän kuudes vuosikertomukseni täällä. Kyseessä on vuoden 2010 vuosikertomus ja se koskee huumausainetilannetta Euroopassa. Yhteenvetona voitaisiin todeta, että tänä vuonna tilanne on ollut vakaa, mutta olisi ehkä vähän liian yksinkertaista esitellä tilanne näin. Siinä tapauksessa ei otettaisi huomioon sitä, että huum- huumausaineiden väärinkäyttö on ongelma, joka on yhä monimutkaisempi ja huumausainemarkkinat ovat paljon innovoivimpia tänä päivänä kuin menneisyydessä, joten analyyseissamme ja pitkän ajan strategioissa Euroopan tasolla 2013-2020 on otettava huomioon nimenomaan tämä tekijä. Haluaisin aloittaa heroinista. Heroinin kulutuksella on yhteiskunnallisia ja lääketieteellisiä tieteellisiä vaikutuksia. Euroopassa se on suurin ongelma. Tämä on ennallaan suurin osa huumausaineiden väärinkäyttäjistä käyttävät heroinia ja meillä on 6-8 tuhatta kuollutta huumausaineiden väärinkäytöksen takia vuosittain. Ja suur, suuremmassa osassa tapauksista kyse, kyseessä on nimenomaan heroinin käyttäjät. Asiantuntijoiden mukaan ongelma on hyvin monimutkainen Luvut ovat pysyneet viime vuosina aika vakaina, vaikka vuonna 2007 oppimin tuotus onkin vähentynyt Afganistanissa, niin on myös myönteisempää kehitystä havaittavissa. Kun ajatellaan eh, her- niitä käyttäjiä, jotka käyttävät heroineja suoraan suoneen, eh, heillä on eri hoitokeinoja, jotka ovat kehittyneet eteenpäin. Ja olemme pystyneet välttämään AIDSin tyyppisten sairauksien leviämisen suonen sisäisten huumeiden ottamisessa. Tietenkään tilanne ei ole vielä ihanteellinen, kun puhumme ongelmasta Euroopan tasolla opiumin johdannaisten käytöstä aiheuttavat vaarat ovat hyvin voimakkaita Venäjällä ja Ukrainalle. Ja tilanne, Ukrainassa ja tilanne on hyvin huolestuttava. Meidän olisi autettava näitä maita. Mitä sitten tulee amfetamiiniin, kokainiin ja ekstasiin, näitä aineita on paljon Euroopassa. Kokainin kulutus tietyissä Länsi-Euroopan maissa on noussut 90-luvulla alkaen kannabiksen jälkeen. Kokaini on toiseksi eniten käytetty laiton huume. Viime vuonna neljä miljoonaa eurooppalaista kulutti kokainia. Kokainikäyttäjiä on harvoissa maissa, mutta numerot ovat nousussa. Kokoin, kokainin kulutus on kasvanut ja on hänemmän henkilöitä, jotka ovat jäävässä yhteiskunnan reunalle. He käyttävät kokainia ja siitä johtuu yhä enemmän kuolemantapauksia. Myös kustannukset yhteiskunnalle ovat kasvussa. Kokainin kasvava suosio jättää jälkeensä Eurooppaan, mutta myös muihin maihin. Kokainin saantitiet ovat monipuolistuneet Länsi-Afrikan kautta. Kokainia on myös tuotu eri Euroopan maat ovat ryhtyneet toimiin. Espanjassa muun muassa on näin tehty ja, ja näin ollen kauppa on ryhtynyt kulkemaan toisia teitä. Kokaini ei ole enää kaikkein suosituin huume. Amfetamiini on hyvin suosittua Pohjois- ja Itä- Euroopassa baareissa ja diskoissa ekstaasilla on suuri merkitys. Noin 2,5 miljoonia, miljoonaa henkilöä käyty viime vuonna Euro- Euroopassa ekstaasi, ekstaasia. On myös tullut uusia aineita ja tilanne on muuttunut huomattavasti on ryhdytty toimiin, joilla on ollut tiettyjä vaikutuksia, mutta markkinat sopeutuvat koko ajan ja nopeasti uusiin tilanteisiin ja uusia aineita löytyy monille nuorille. Hyvään illanviettoon kuuluu erityyppisten huumeiden kulutusta. Näillä on lääketieteellisiä ja yhteiskunnallisia vaikutuksia. En nyt mene tässä yksityiskohtiin, kun yhdistetään alkoholia ja huumausaineita, seuraukset ovat vakavia. Me haluaisin korostaa yhtä seikkaa. Alko, rattijuoppamusta on, ja sen ehkäisyä on korostettu, mutta huumausaineiden käyttöä ratin takana ei ole niinkään huomioitu. Kannabis on kaikkein käytetyin. No, olemme arvioineet, että 23 miljoonaa eurooppalaista olivat käyttäneet kannabista viime vuonna 60 miljoonaa eurooppalaista on joskus käyttänyt kannabista. Meidän on oltava huolissamme erityisesti niistä neljästä miljoonasta henkilöstä, jotka käyttävät kannabista melkein päivittäin. On hyvin vaikea arvioida tämän vaikutuksen. Monet luopuvat kannabiksesta ennen kuin joutuvat suurempiin ongelmiin. Toisaalta on myös hygieniaongelmia, joita ei aina, ja terveydellisiä ongelmia, joita ei aina yhdistetä kannabikseen, koska ongelmat ilmenevät hyvin pitkään kannabiksen käytön jälkeen. Kannabiksen käyttö on Euroopassa nousussa, ja nyt pikkuhiljaa on opittu yhdistämään kannabiksen käyttö tiettyjen sairauksien ilmenemiseen, erityisesti mielenterveydellisten sairauksien ilmenemiseen kannabiksen tuotantokin on lisääntynyt Euroopassa. Jo toisenaan löydetään tuhansienkin kannabiskasvien viljelyksiä ja järjestäytynyt rikollisuus on näistä vastuussa kannabista voidaan tuottaa paikan päälle ja tänä päivänä on hyvin vaikea torjua tällaista tuotantoa. Tuotanto siis on kasvussa Euroopassa, kuten sanoin, ja tämä on vain yksi esimerkki huumemark- markkinoiden uutuuksista. Puhuin heroinista ja kokainista jo, ja nyt haluaisin vielä puhua sekundäärisistä äh, laboratorioista. Meillä on hyvin monimutkaisia menetelmiä, joita saadaan aikaan johdannaishuumeita ja joita kehitetään heroinista. Vuonna 2009 otettiin käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmä – Europolissa ja on todettu huomattava määrä uusia tuotteita markkinoille ja se osoittaa, kuinka monimutkainen huumemarkkinatilanne on. Tänä päivänä luvat ovat nousseet. Meillä on noin 24 uutta, uh, uutta ainetta. Tänä vuonna niitä on ollut jo 33. Meillä on eri äh, tuotteet voidaan jakaa eri luokkiin. Toiset ovat amfetamiinia lähellä ja, niitä, Niitä myydään ekstaasi varianteina. Meillä on olemme onnistuneet takavarikoimaan tiettyjä määriä näitä tuotteita. Kolmanta tapauksiakin on havaittu ja vaarat ovat suuria. Pyrimme siihen, että tietyt aineet voitaisiin kieltää ja neuvostelussa tätä asiaa koskevat neuvottelut ovat kesken. Viime vuonna markkinoilta löytyi tuote, jo, joka oli synteettinen kannabisjohdannainen. Ja vuonna 2009 varhaisvaroitusjärjestelmän ansiosta saimme tietoomme yhdeksän kannabiksen synteettistä johdannaista. Ja tilanne muuttuu koko ajan. Kuitenkin on yhä vaikeampaa saada näitä tuotteita internetin kautta käyttöönsä. Näitä uusia aineita esitellään laillisina tuotteina. Pitkäaikaiset riskit ihmisille ovat kuitenkin edelleen tuntemattomia. On hyvin vaikea antaa lukuja kulutuksista, koska nämä aineet muuttavat nimeä jatkuvasti. Olemme pyr- pyrkineet valvomaan nettikauppoja. Meillä on tieto 170 verkkosivusta, joilla Euroopassa myydään muun muassa äh, huumesieniä ja muita tuotteita. Euroopassa markkinat ovat merkittävät ja ne ovat äh, jatkuvassa kasvussa. Yksi keskeisistä huumeiden torjunta kysymyksistä koskee sitä, kuinka voimme valvoa markkinoita. Ei ole olemassa mitään valmiita ratkaisuja. On kokeiltava erilaisia toimia, jotta tietäisimme, mitkä ovat kaikkein tehokkaimpia toimia. Uskon, että voimme ottaa oppia eri politiikoista, joita on tähän asti toteutettu. Hyvät naiset ja herrat, kaikkein useimmiten poliitikot ja analyysin tekijät ovat esittäneet minulle seuraavan kysymyksen. Mitä taloudellisia vaaroja riittyy huumeiden käyttöön? On selvää, että kun kun henkilö tulee jotain ongelmia, voi olla, että hän sortuu huumeisiin ja voi olla, että tämän esimerkiksi henkilö, joka menettää työpaikkansa, ryhtyy käyttämään huumeita, niin nyt taloudellisen kriisin myötä tällaisia tapauksia on, voi olla yhä enemmän. Rikollisuus voi raistua ja voi olla, että ryhdytään käyttämään yhä vaarallisimpia laittomia aineita. Ennaltaehkäisy on siis hyvin tärkeää, mutta kun budjetit ovat rajallisia, voi olla, että tämä on ongelma ja meillä on yhä suurempia vaikeuksia suorittaa ennaltaehkäisyä. En sano, että budjetti ei pitäisi leikata, mutta tiedän, että tietyissä jäsenvaltioissa ei ole muita mahdollisuuksia. On pakko tehdä budjettileikkauksia. näitä leikkauksia ei pitäisi tehdä, ellei ne ole täysin mahdottomia välttää. Aikaisemmin tiettyjen toimien ansiosta on voitu tilan, parantaa tiettyjen huumeiden käyttäjien yhteiskunnallista ja terveydellistä tilannetta, on voitu ehkäistä myös huumeisiin liittyvää rikollisuutta. Haluaisin vedota kaikkiin poliittisiin päättäjiin lopuksi. Mikäli budjettileikkauksia on aivan pakko tehdä, olisi ajateltava myös sitä, mitä vaikutuksia eh, sillä on. Haluaisin antaa tästä havainnollistavan esimerkin. Vuosittain miljoonaa henkilöä on huumeiden väärinkäyttöön liittyvässä seurannassa ja he, heitä hoidetaan erilaisella vaihtoehtoishoidolla. 15 vuoden aikana hoitotarpeet ovat vain kasvaneet. Nykyään joissakin vankiloissakin tarjotaan tämän tyyppistä apua. On varmaa, että ennaltaehkäisyn avulla voidaan vähentää kuolematapauksia ja AIDS-tapauksia. Tuhannet henkilöt ovat päässeet huumeista eroon eri hoitojen avulla ja he ovat saaneet elämänsä raiteilleen ja voineet ratkaista sosiaaliset ja perheongelmansa. Toimet ovat joskus hyvinkin hinnakkaita. Ja toisinaan valistuskampanjat ovat olleet ongelmallisia. Kansalaiset eivät ole aina voineet hyväksyä tarvittavia toimia. Lopuksi haluaisin todeta, että olemme käytettävissä niin, että voisimme mahdollisimman hyvin kertoa huumeusaineiden väärinkäytöstä Euroopassa ja siihen kohdistuvista toimista. Tämä on tunteita herättävä asia, sitä ei ole aina helppo käsitellä, mutta pyrimme suhtautumaan asiaan neutraalisti ja tieteellisesti. Vain näin voimme käydä tätä keskustelua ja ryhtyä mahdollisimman tehokkaisiin toimiin. Uh, Kiitos paljon. Erittäin hieno alustus mielestäni, jos sallitte. Ja mielenkiintoista, että EUn toimielimet parlamentin mukaan lukien on pohtinut ehkä sitä, että ei toimita riittävän tehokkaasti. Ja nyt on esillä kriisi. Kolme puheenvuoropyyntöä tai neljä pyyntöä. Yksi minuutti tiukasti ja sitten ehdimme kuulla vielä vastaukset. Jakolino ja Brons. Sì, grazie Presidente, ho ascoltato con, con attenzione. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kuunnellut suurella mielenkiinnolla Dr. Göntsin alustuksen. Olen nähnyt hänet muuallakin ja olen huomannut, kuinka pätevä hän on ja kuinka erilaisia tilanteet jäsenvaltiossa ovat. Sitten asiaan huumeiden väärinkäytön, ehkä se politiikka, ei ole enää ajan tasalla. Meillä on paljon erilaisia rakenteita, on oikeus- ja sisäasioiden komitea ja sanko pääosasto ja muita elimiä, joilla on omat vastuualueensa tässä vakavassa asiassa ennaltaehkäisy ja kuntouttaminen, diagnoosin tekeminen, ja muut toimet ovat tärkeitä. Edelleen verkkokauppa on merkittävä. Meillä on 57 uutta ainetta. Tarvitaan uusia ohjelmia. Toivon, että me yhdessä voisimme antaa uutta suuntaa. Kiitos. Nyt todella pyydän, että pidätte kiinni minuutin puheenjohtajasta. Muuten emme selviä tästä. Edustajat Brons ja Keller. Jos poliisi puuttuu tarjontaan, niin silloin ehkä lähinnä nostetaan hintoja niin, että useampaan asuntoon ja autoon murtaudutaan. Pikkuvälittäjiin puututaan usein, sellaisiin välittäjiin, jotka myyvät myytämälle pikkukäyttäjälle, mutta – niitä välittäjiä, jotka toimivat kulttuurisesti rikkailla alueilla, eivätkä käytä itse huumeita, jäävät huomiota. Siksi, että näille alueille poliisi ei halua mennä. Silloin voi syntyä valtavia mellakoita ja siksi näillä alueilla ei mennä ollenkaan. Kiitos. Kiitos. Kolme puheenvuoropyyntöä vielä ja sitten puhuu ja lista. Suljetaan edustaja Keller ja edustaja Müller. Kiitos. Ehkä tämä meni minulta sivu sun, mutta mietin kyllä. Miksi alkoholia ei mietitty kirjallisessa eikä suullisessa puheenvuorossa? Se on hyvin laajasti käytetty, joskin laillinen. Kiitos, että puhuitte mukavan lyhyesti. Edustaja Mylder ja sitten Angelilli. Minun kysymykseni on se, onko selkeää kantaa teillä siitä, onko eduksi laillista huumeiden käyttö, niin kuin ei ole rikollista käyttää alkoholiakaan, mikä siellä on keskeisin kanta. Kiitos edustaja Angelilli. Grazie. Ehm, Kiitoksia. Sain uh, mietinnön käsiini vasta nyt. Haluaisin kysyä, jos kun puhutaan näistä smart drugs, huumeista, Onko Lissabonin seurantakeskus syventänyt tämän asian analysointia? Se on suuri ongelma, ja kuten tiedätte hyvin, kyseessä on ikään kuin laillinen asia. Kiitos. No, edustaja Tavares, todella viimeinen. Sitten saatte muutaman minuutin aikaa vastata. Thank you, I you had seen me. Kiitos oikein paljon. Et ehkä nähnyt minua heti kaksi kysymystä smart shops, ei smart drugs, vaan tämä ilmiö, jota nähdään joissain eurooppalaisissa kaupungeissa. Haluaisitteko, voisitteko kertoa, miten eri jäsenvaltiot ovat lähestyneet tätä ilmiötä? Toinen kysymys. Onko tietoa siitä, miten suuri luvuissa on kannabistalous? Kiitos. Herra teillä on puheenvuoro. Kiitos oikein paljon luvallanne. Lopusta ensin kannabistalouden koko. En pysty antamaan lukua, mikä on liikevaihto tai niin edelleen. Tiedämme, että 74 miljoonaa ihmistä on kerännyt kokemusta, 4 miljoonaa päivittäiskäyttäjä, paljon tietoa nuorista ihmisistä, joten meillä on käyttäjäpuolelta tietoa, mutta emme tiedä, annoskokoa, hinta vaihtelee paljon maasta toiseen. Tarjontapuolella noin tuhat tonnia kannabista saadaan kiinni vuosittain. 90 prosenttia on tuotua, lähinnä Pohjois-Afrikasta tuotua kannabista. Ainoastaan 10 prosenttia tästä siis takavakoidusta on Euroopan unionissa tuotettua. Meiltä meillä ei ole tässä siis tarkkoja lukuja. Smart shops, smart drugs. Tämä on kaikki vähän epäselvää, hämärää aluetta. Tässä ei pitäisi nähdä ainoastaan laillisia huumeita tai sellaisia, joita ei vielä ole kielletty. Doping, reseptilääkkeiden väärinkäyttö ja niin edelleen. Me toimimme hyvin epäselvissä oloissa. Tänä vuonna on jo löydetty 33 vaikuttavaa ainetta meidän EMCDDAn yhteiskohdissa tai Europolin kansallisissa yksiköissä. Tässä maiden lähestymistapa vaihtelee kovasti – Ajatelkaa, että neuvosto kieltää tietyn aineen ensi viikolla, niin 17 maassa näin jo tehdään. Tieteellinen komitea on tehnyt työtä, joissa maissa on jo ryhdytty toimiin. Hyvin vaikeaa on toimia tässä huumelainsäädännön, lääkeainelainsäädännön kautta. Se on hyvin hankala. Smart shops. En tiedä, Tunnetteko, tiedättekö, että pari-kolme viikkoa sitten Puolassa lähdettiin yhden viikonlopun tai yhden yön aikana suljettiin 1500 tällaista kauppaa, jossa voidaan ostaa näitä smart drugs, ovat ne laillistettuja tai mitä tahansa sitten. Ja nyt pyritään löytämään puolessa lainsäädäntöä, joka liittyy kuluttajasuojaan. emme tiedä, onko tämä geneerinen laki, joka voisi toimia kaikilla aloilla. Katsotaan, miten tässä käy, mutta joissain maissa nämä smart shops ovat kauppoja, joita avataan. Seitsemän uutta avattiin hiljattain Portugalissa esimerkiksi. Ja minä joskus käyn ostamassa jotain sellaisista kaupoista. Se on helppoa, sieltä saa neuvoa lähes kaikesta – ja ostaa sitten aineita, joita, jotka eivät ole kiellettyjä tai niitä ei vielä ole kielletty, joten älylääkkeiden, smart drugsien osalta me vain valvomme tätä edelleen, katsomme mihin toimiin voidaan lähteä, voidaan vertailla sitä, mikä toimii, mikä ei. Katsotaan myöskin lainsäädännön kannalta, mikä olisi paras lähestymistapa, mutta hyvin vaikea löytää tässä yhtenäistä lähestymistapaa kriminalisoimisesta EMCDDAlla ei ole kantaa, koska meidän tehtävämme ei ole esitellä tällaisia kantoja. Me pyrimme analysoimaan tilannetta, vertailemaan tilannetta jäsenvaltioiden kesken. Sen voi sanoa, että usein lähdetään liikkeelle vapauttamisesta tai sen sellaisesta, mikään maa Euroopassa, mikään hallitus Euroopassa ei mielestäni ole sellaisella tiellä, että nyt laittomat huumeet halutaan laillistaa. Lähestymistapa eri maista on erilainen, kun ajatellaan vaikka pientä määrää omaan käyttöön, kuinka paljon henkilö voi kantaa tiettyä ainetta ilman, että syyten nostetaan lopulta. Eroja on myös siinä – miten tuetaan ihmisiä hakemaan hoitoa vaihtoehtoisen hoitoon ilman, että heti lähdetään poliisitoimiin. Näitä toimia me vertailemme, mutta meillä ei ole varsinaisesti kantaa mielipidettä, mutta voidaan sanoa, että Euroopassa, EUssa tällä hetkellä ketään ei pistetä vankilaa huumeiden käytöstä välittäjä tässä on eri asemassa. Alkoholista vielä lopulta mandaattimme liittyy laittomiin huumeisiin tai lääkeaineiden väärin käyttöön. Alkoholi on mukana pienen ikkunan kautta vain, jos puhutaan moni sekakäytöstä. Erittäin usein useimmissa tapauksissa alkoholi on hyvin keskeisessä osassa, kun sekakäytöstä puhutaan, ei niinkään laittomat huumeet. Kiitos oikein paljon. Kiitos paljon teille, herra Götz, siitä, että olitte täällä. Pahoittelen jälleen sitä, että meillä oli niin kiire. Jos on lisäkysymyksiä vielä, niin ehdottaisin, että esitätte nämä kysymykset sihteeristöön ja ne voidaan välittää eteenpäin. Voitte vastata kirjallisesti, kuten lupasitte. Kiitos siitä. Seuraavana puhuu valtuutettu Peter Hustings, joka esittelee oman vuosikertomuksensa. Um, uh, uh, uh, thank you very much for being also flexible. Rouva Intveld, kiitos hyvin paljon siitä, että olette niin joustava tämän esityslistan uudelleenjärjestelyssä. Tiedän, että teillä on vähän aikaa, meillä on vähän aikaa, pyrin puhumaan tiiviisti. Ystävämme herra Gotts oli onnekas esitellessään vuosiraporttinsa vuodelta 2010, mutta me olemme vielä vuodessa 2009, mutta äh, puhumme kyllä yleisistä kontekstista tietosuojakysymyksissä. Tänä aamuna me esittelimme ensimmäiset reaktiot komission tiedotteesta, jossa puhutaan tietosuojasta. Teidän valiokuntanne tulee käsittelemään varsin pian tätä asiakokonaisuutta ja me hyödynnämme nyt tilannetta esitelläksemme tämän vuosiraportin, vuosikertomuksen. Joitakin suuria linjauksia nyt näistä kahdesta asiakirjasta, mitä tulee ensiksi komission tiedotteeseen. Keskeinen viesti tänä päivänä oli seuraava. Tietosuojan juridisten puitteiston uudistaminen osuu hyvään aikaan. Meidän täytyy keskittyä nyt tehokkaampaan suojaan, suojeluun, kun on kyse tieto, yhteiskunnasta vielä vuoden 2015 jälkeenkin. Komission täytyy todellakin olla kunnianhimoinen ja tehdä äh, sopivia, toimivia ehdotuksia ensimmäiselle puolivuotiskaudelle ensi vuonna, mutta emme ole vielä vuodessa 2015, emme ole vielä edes siihen pidemmällä. Sen takia tällä hetkellä on tärkeää soveltaa olemassa olevia sääntöjä. Ja tässä kontekstissa me teemme työtämme valvontaa, kuulemista ja yhteistyötä kaikkien toimielinten ja kaikkien mahdollisten instanssien ja järjestöjen kanssa. Ja voimme todeta, että on hyvin myönteistä kehitystä tapahtunut. Giovanni Butarelli tulee puhumaan tästä vielä muutamista kohdista, jos meillä on aikaa, jos meillä jää siihen aikaa. Mutta me olemme tällä hetkellä valvontavaiheessa. Olemme siirtymässä kuulemisesta konsultoinnista valvontaan. Eli siis haluamme katsoa, miten asiat sujuvat, miten asiat toimivat. Mutta kun puhutaan konsultoinnista kuulemisesta, niin on paljon lausuntoja – monista aiheista, jotka kiinnostavat teitä, mutta on paljon muutakin. With national colleagues. Mut, ja sitten on myös paljon yhteistyötä kansallisten kollegojen kanssa. Giovanni tulee puhumaan teille ensi vuoden painopistealueista tarkemmin, mutta haluaisin kuitenkin puhua tähän, palata tähän asiayhteyteen. Te varmasti tiedätte, että tietosuoja kysymykset Tietosuoja on yhä enemmän jokapäiväistä elämänmuotoa, jokapäiväistä asiaa. Me olemme hyvin tietoisia asiasta Euroopassa, mutta ei ainoastaan Euroopassa. Me olemme saaneet aika paljon toivoantavaa viestiä Atlantin toiselta puolelta, myös hyvin positiivista toimintaa. Eli tämmöinen uudelleen tarkastelu on tärkeää, että meidän täytyy todella investoida, että meillä on tehokas, toimiva, vahva tietosuoja yhteiskunnassa, joka riippuu yhä enemmän informaatioteknologiasta. Meidän täytyy olla tehokkaampia, meidän täytyy olla kunnianhimoisia, jos me haluamme, että käytäntö myös kulkee hyvin perässä. Komission tiedonannosta me olemme samaa mieltä suurista linjauksista ja muutamista kohdista, mutta suuret haasteet tulevat esille vasta seuraavassa vaiheessa, eli täytyy tehdä hyviä ehdotuksia, uusi juridinen puitteisto ja me pitää myös pystyä takaamaan todella tarpeellinen välttämätön tehokkuus. Olen aivan varma, että Euroopan parlamentilla tulee olemaan tärkeä rooli, kuten myös neuvostolla. Te olette valmiita ja me voimme näin ollen olla teidän puolellanne, mutta nyt me kyllä keskitymme enemmän komission tässä vaiheessa, koska komissio on se elin, joka tulee tekemään sen seuraavan tärkeän harppauksen, eli tulee esittelemään oman työnsä tämänhetkisen vaiheen. Te olette tärkein kumppani tällä hetkellä parlamentti, eikä tässä nyt voi erehtyä, ei saa erehtyä, koska haasteet ovat suunnattomat. Sen takia ratkaisuvaihtoehtojen, tarjolla vaihtojen pitää olla kunnianhimoisia ja niiden pitää vahvistaa tehokkuutta. Ei auta katsoa taaksepäin ja sanoa, että meillä on loistavat hyvät arvot. Nyt on koittanut se hetki, että pitää todella hypätä eteenpäin ja investoida johonkin todella tehokkaaseen. Ja kyllä se, sitä löytyy monilta eli osa-alueilta. Ensinnäkin suurempi sisämarkkinoiden harmonisointi pitäisi ehkä pystyä näkemään, mikä on nykyisten rakenteiden, nykyisten puitteiden rakenne. Meillä pitää olla selkeät eurooppalaiset säännöt helpommin sovellettavissa. Se voisi olla yksi osa vastaukseen. Me korostamme teknologian puolueettomuutta, neutraaliutta, periaatteita, kuten esimerkiksi yksityisyys. Me myös korostamme sitä tosiseikkaa, että tämä globaalinen puitteisto pitää kuulua myös sellaiset alueet, jotka riittyvät myös oikeus, oikeudellisiin kysymyksiin. Komission tiedonannossa on valittu hyvin varovainen kielenkäyttö. Perussopimus sanoo, että neuvosto ja komissio ja parlamentin pitää omata kokonaisvaltainen lähestymistapa. Tätä täytyy korostaa tietosuojaa riippumattomasti ja resurssien pitää olla myös riippumattomia, koska millä pitää olla rooli eh, yhä enemmän globaalistuvassa maailmassa. Ja toteutuminen täytyy tapahtua myös eurooppalaisittain, myös valtioittain. Se tarkoittaa sitä, että komissio ja muut toimielimet noudattavat, kunnioittavat nykyisiä pelisääntöjä. Meidän täytyy valvoa, jotta yksityiselämän tietosuoja löytyy uudesta lainsäädännöstä. Se on todella tärkeä linkki tähän kuulemismenettelyyn. Meidän täytyy myös kuulla muita toimijoita. Annan nyt puheenvuoron Giovannille, jos se teille sopii, ja sen jälkeen meillä on ehkä mahdollisuus keskustella, ottaa jotakin kysymyksiä. Kiitos puheenjohtaja. Vuoden 2009 vuosikertomuksessa on tiivistelmä keskeisimmistä kysymyksistä siitä, miten me hoidimme tehtävämme 2009 lähinnä neuvoa antavana tahona lainsäädäntöprosessissa myöskin turvaamassa sitä, että EUn toimielimet käyttävät henkilö, huolehtivat henkilötietosuojasta ja jotta saadaan johdonmukaisempi henkilötietosuoja kaikkiin jäsenvaltioihin. Vuonna 2009 aikaansaadut tulokset ajatellen valvontaan liittyvät kolmeen alaan tarkastusvalvonta, noudattaminen. Keskeinen valvontatehtävämme on tarkastaa sitä, onko tietojen prosessointi EUn hallinnossa sellaista, että siinä on riskejä vai noudatetaanko meidän sääntöjämme. Enemmän puututtiin kysymyksiin kuin vuonna 2008 henkilöstön arviointiin, puhelimiin, terveystietoihin. Raportissa valvotaan myöskin toimielinten ja virastojen sääntöjen noudattamista ja tämä osoitti, että EUn toimielimet ovat edenneet hyvin tietosuojavaatimusten osalta. Mutta sääntöjen noudattaminen on heikompaa useimmissa virastoista ja siksi me myös kävimme neljä kertaa paikan päällä eri virastoissa ja toimielimissä. Luettelo on siellä vuosikertomuksessa nähtävissä. Sanoisin, että nyt valituksia tulee enemmän 111 kaksi kolmannesta oli sellaisia, joita ei voitu hyväksyä käsittelyyn, koska ne liittyivät kansallisen tason kysymyksiin. 42 valitusta, jotka voitiin käsitellä, sisäisivät mielenkiintoisia kysymyksiä luottamuksellisuuden rikkomusta, se, että kerättiin liikaa tietoa ja käytettiin tietoa väärin. Tieton pääsy oli hoidettu huonosti. Me olimme sitä mieltä, että tietosuojasääntöjä rikottiin kahdeksassa tapauksessa. Ehkä tunnette paremmin lainsäädäntökantamme, joita esitimme, kun meitä konsultoitiin arkaluontoisissa kysymyksissä, kuten Tukholman ohjelman kysymyksessä suuret tietojärjestelmät ja niin edelleen. Raportista löytyy myös hyvää tietoa siitä, miten on tehty yhteistyötä artiklan 29 työryhmän kanssa. Lisäksi on tehtäviä, joissa me olemme olleet esittelijöinä keskeisten kysymysten osalta. Lopulta sitten tietosuojavaltuutetun tavoitteet lähitulevaisuudessa. Oikeuspuitteiden uudelleen tarkastelu, kuten näette. Digitaaliagenda. Kiinnitetään erityishuomiota tässä komission aloitteisiin. Se, että painotetaan enemmän – ennalta tarkastusten merkitystä. Valvotaan täytäntöönpanoa ja viidenneksi lopulta sanon, että me jatkamme sitä, että kommentoimme ajankohtaisesti uusia lainsäädäntöaloitteita kaikilla keskeisillä aloilla. Esimerkiksi temaattisia suuntaviivoja voidaan löytää yksinkertaisesti tältä tekstistä. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia. Varmasti palaamme lisäkysymysten muodossa. Yksi kysymys salista ja sitten minulta, haluaako joku muu käyttää puheenvuoron ja no, puhujalista, suljetaan edustaja Keller. Kiitos. Jos oikein ymmärsin, tiettyjä suosituksia on, jos suosittelette toimien täytäntöönpanoa ja eurooppalainen toimielin tai virasto on tilanteessa, jossa sen on täytäntöönpantava näitä suosituksia. Miten usein käy niin, että teidän pitää valittaa uudestaan ennen kuin toimet todella astuvat voimaan. Puhuitte hyvin lyhyesti, joten sallin yhden kysymyksen vielä. Edustaja Ladford, minuutti. Anteeksi, puheenjohtaja, näin viittauksen yhteistyöhön artiklan 29 työryhmissä. Muistan, että tähän liittyy kysymys, joka liittyy tukeen, jota annetaan sihteeristöresursseja, resursseja 29 artiklan työryhmään. Onko tämä asia nyt ratkaistu, onko riittävää tukea en ihan nyt muista, mutta käsittääkseni tämä ei ollut ihan selvä, mutta jos ajatellaan, miten tärkeästä työryhmästä on kyse, niin se olisi varmasti hyödyksi. Selvä. Ensimmäinen puolikas minun kysymystäni, toinen puolikkaani liittyy resursseihin itse tietosuojan valtuutetun työhön teidän vastuualueisiin. Oletteko sitä mieltä, että teillä on riittävät resurssit? Jos voisitte vastata näihin kysymyksiin ja jos syntyy muita kysymyksiä, voitte esittää ne kirjallisena, kuten edellisenkin alustukseen. Kyllä, toki olemme valmiita osallistumaan tuleviin keskusteluihin. Meidän on tehtävä yhteistyötä varmasti esittelijän kanssa, kun tiedätte kuka esittelijä on. Mutta ensimmäinen kysymys liittyy siihen, miten hoidetaan nämä ennakkotarkistukset – 110-111 tapausta viime vuonna, kuten mainittiin. Kaiken kaikkiaan noin 600 nyt. Ennalta arviointi siis tehdään ja sitten sanomme, että jos näitä suosituksia noudatetaan, niin ei varmaankaan rikota sääntöjä. Tätä systemaattisesti seurataan. Yleensä kolmen kuukauden jälkeen saamme raportin ja näiden suositusten täytäntöönpanon seurannasta hoidetaan. Yleensä sinne laitetaan, että ok, nyt menee ihan hyvin. Joskus pitää tarkistaa vielä uudestaan. Joissain tapauksissa käymme paikan päällä. Yleensä tämä liittyy näiden suositusten seurantaan juuri. Eli me olemme tässä todella tiukkana. 29. Status quo ja sitten tulevaisuus. Te viittasitte status quoon kysymyksessänne. Nykyjärjestelyt eivät ole täydelliset. 29 ryhmän puheenjohtajan ja komission on tarkoitus selvittää tämä asia hyvässä hengessä varmasti, mutta tähän tarvittaisiin lisäpotkua ja siksi parlamentin tuki budjettialalla oli tässä niin suureksi avuksi. Mitä tulevaisuuteen tulee, komission tiedonannon viesti on selkeä. Nyt halutaan vahvistaa tapaa jolla tämä työryhmä toimii. Nyt halutaan painottaa sen roolia, huolehtia sen suositusten seurannasta, siitä, että suositukset ovat sitovia. Tätä on vielä analysoitava, mitä tässä tarkoitetaan, mutta minä pidän henkilökohtaisesti tätä hyvin myönteisenä merkkinä. Teidän jatkotukenne vuoden, anteeksi, tämän 29 artiklan puheenjohtajalle on tervetullutta. Tänään on viimeinen budjettineuvotteluiden päivä 2009 ja meidän resursseistamme sanoisin, että jos kaikki menee oikein, mutta emme nyt tiedä, miten tässä käy, mutta meidän viestimme on se, että minimi ehdot toimillemme ensi vuonna turvataan. Hyvin pientä kasvua. Kiitos tässä tuesta. Me halusimme, että voimme huolehtia myös kaikista uusista pyynnöistä ja tehtävistä. Jos neuvoston kanta ei ole niinkään myönteinen, niin kohtamme ongelmia. Se on aivan selvää. Kaikille osapuolille uskoakseni muita ongelmia myös, mutta me olemme nyt siinä tilanteessa, että kun otetaan huomioon karkki, resurssit 45-50 henkilöä pari lisää ensi vuonna ja investoisimme voimakkaasti juuri tarkastusten toteuttamiseen. Kiitos oikein paljon. Sain juuri viestin tulkeelta, että tulkien todella on nyt lähdettävä. Varmasti he kuulivat tuon viimeisen kantanne, he pyrkivät nyt tulkkaamaan muokkaamaan sen, mitä budjettisovittelussa tehdään teidän etujenne mukaisesti. Kiitos kollegat, että olitte niin hyvässä yhteistyön hengessä täällä kokous päättyy.